Uh, good morning everybody. I think um, we should make a start. Hyvää huomenta kaikille. Meidän tulisi varmaankin aloittaa. Käytänpä tätä vasemmanpuoleista mikrofonia. Joten äh, toivottavasti teistä, jotka olette siellä linjoilla, olleet yhdestä, äh, yhdeksästä ahteen, ovat iloisia nähdessään komission jäsen Crossin, joka toivotan sydämestä tervetulleeksi. Tervetuloa tänne kokoukseemme. Meillä on myös uusi Ähm, uutislehtinen teille. Se on juuri vasta julkaistu ja olemme ne jakaneet tänne. Meillä on tällainen värikäs uutislehti ja annoin myös komission jäsenille siitä kopion. Ja voitte tilata sen netistä. Äh, minulla on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi Neli Cruz kokoukseemme. Hän seuraa työtämme hyvin läheisesti. Minä tapaan häntä säännöllisesti Äh, erityisesti digitaalisen äh, yhtenäismarkkinoiden äh, kohdalla minä teen työtä ja haluaisin kiittää Pablo Aresia ja edustaja Galleria, joka työstää sähköisiä allekirjoituksia, on hyvin aktiivinen tekijänoikeuskysymyksissä. Sabine Heijen, joka on myös aktiivinen ja tekee lausuntoamme pilvipalveluista, joten täällä on hyvin paljon innostuneita ihmisiä, jotka aikovat esittää teille kysymyksiä. Tiedän, että että meidän kokouksemme on teknisesti nimitetty jäsennellyksi vuoropuheluksi, mutta kuten tiedätte, olemme kiinnostuneempia laajoista politiikan aloitteista, koska työstämme näitä digitaalisia sisämarkkinoita, jotka tekin, teitäkin kiinnostaa, joten voisimme varmaan keskustella vähän laajemmin, eikä tarvitse niinkään teidän keskittyä pelkästään tähän työohjelman tasapainoon koska haluamme toteuttaa nämä hankkeet, kuten esimerkiksi tietoturvallisuus, äh, mutta tiedän, että teillä on mielessä myös monia muitakin asioita, joten äh, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos ja kiitos kutsusta, äh, rakas Malcolm. Nyt aion tehdä jotain epätavallista tänään. Ja itse asiassa puheenjohtaja tuntee minut ja ei näytä kovin yllättyneeltä, mutta sen sijaan, että siis puhuisin teille, tai olen siis tietysti valmistellut puheen näistä aiheista, joista meidän oli tarkoitus puhua, ja lähetän sen tänään, tai lähetin sen tänään kirjeenä Malcolmille jo ja puheenjohtajanne jakaa sen varmasti edelleen. Mutta viime lauantaina, kun istuin lentokoneessa matkalla Egyptiin, itse asiassa kysymys ei ollut lomamatkasta, vaan erittäin kiehtovasta kokouksesta eh, ihmisoikeus- ja eh, naisten oikeuksien aktivistien kanssa – sosiaalisesta mediasta myöskin puhuttiin hyvänen aika. Todella, jos me valitamme täällä jostakin, niin hyvä olisi käydä siellä paikan päällä katsomassa, kuinka he perän antamattomasti toimivat. Olen todella vaikuttunut, mutta siis tuon lennon aikana luin puhettani ja ymmärsin, että me tarvitsemme todella erilaisen poliittisen keskustelun, koska parlamenttihan on poliittinen kohtaamispaikka ja minä olen myöskin poliittisen elimen jäsen. Jos puhutaan todellisesta poliittisesta keskustelusta siitä, että todella saadaan televiestinnän yhtenäismarkkinat, niin silloin meidän pitäisi puhua hiukan eri tavalla kuin vain tehdä tällainen yleinen katsaus mutta se löytyy sieltä kirjasta. Siis tämän haluan kaikille osoittaa parlamentin jäsenille. Tiedän, että te tietysti täällä edustatte parlamentin laatua, mutta myöskin teidän ne puhun kaikille parlamentin jäsenille ja vastaan tietysti kaikkiin kysymyksiin, joita vain haluatte esittää tuosta digitaaliagendasta ja myöskin kyberturvallisuudesta, koska se on hyvin vakava kysymys. Mutta ehdottaisinkin teille nyt, että tehdään vielä jotakin enemmän tänään. Meillä on todella äh, äh, tärkeä sija tässä keskustelussa ja haluaisin kysyä teiltä, lähdettekö mukaan rakentamaan jotakin erityistä tämän hetken ja Euroopan vaalien äh, välisenä aikana. Ja tästä asiasta haluaisin nyt puhua ja kertoa, mitä minulla on mielessäni. Ja ähm, Toivon, että me voisimme osoittaa kansalaisille, että EUlla on merkitystä heidän elämässään. Usein vain puhumme ja puhumme ja toiminta ja tuohon puheen tasolle, mutta tarvitaan tuloksia. Nyt digitaalisten sääntöjen pitäisi olla odotusten tasolla. Tässä on paljon kyseessä tällä hetkellä kansalaiset missä tahansa Euroopassa, kun heidän kanssaan puhuu, niin kuulen, että he sanovat, että ymmärrän kyllä, mitä tarkoitatte yhdistyneellä Euroopalla tai sisämarkkinoilla, mutta, mutta meillä on myöskin tiettyjä legitiimejä kokemuksia ja odotuksia, täyttäkää ne. Ja toivoisin, että te Tämä ei ole kenties ikäkysymys, mutta minä olen ollut politiikassa jo aikaisemminkin niin kansallisellakin, siis kansallisellakin tasolla ja tiedän vähän, mistä tässä on kysymys. Ja sen takia toivon, että voisitte mennä vaalipiirin takaisin ja sanoa, että me pystymme todella tai me olimme ne, jotka saimme loppumaan nämä verkkovierailumaksut. Ja toivon, että te voitte myöskin sanoa, että me olemme antaneet teille mahdollisuuden päästä avoimeen internettiin Ähm, ja tätä kautta takaamaan verkon neutraaliuden. Ja että te voitte myöskin sanoa, että me todella toimimme myöskin kyberrikollisuuden ja muiden uhkien osalta. Te tietysti tunnette minut kahdeksan vuoden aikana. Olemme tehneet paljon yhteistyötä, kenties muilla osa-alueilla myöskin, mutta tiedätte, että minusta saa varmaan sellaisen vaikutuksen, että olen tällainen hollantilainen suorasuu, en mikään diplomaatti. Ja äh, ehkä myöskin minulla voi olla voimakkaita mielipiteitä minun iässäni, tätä ei nyt enää voi muuttaa. Äh, ja ähm, sen takia haluankin tällaista merkityksellistä keskustelua. Tiedän myöskin, että me emme aina ole olleet ihan samaa mieltä kaikista asioista mutta se olisikin kummallista, jos, jos näillä eri osa-alueilla olisimme aina samaa mieltä. Mutta haluan, että tiedätte tämän. Minä olen ollut syvästi vaikuttunut, sanon tämän sydämestäni, siitä, kuinka parlamentti on sitoutunut, kuinka tämä valiokunta on sitoutunut tässä televiestintä- ja digitaalikysymyksessä. kysymyksessä Tämä on siis meillä yhteistä. Ja te olette taistelleet muutoksen puolesta. Tämä on todella asia, joka on tunnustettava. Te olette taistelleet muutoksen puolesta, kun monet, monet johtajat eivät halunneet kuunnella tai eivät ymmärtäneet tai ö, olivat välinpitämättömiä. Ja tämä on tehnyt minun vaikutuksen ja vaikuttanut minun myönteisellä tavalla te ikään kuin ruokitte tätä minun taisteluhenkeäni. Ja haluan nyt jakaa kanssanne tämän äh, sitoumuksenne äh, ja tiedonne, äh, jotta todella lainsäädännön kautta saadaan todelliset yhteismarkkinat. Tästä on siis kysymys. Minä itse ja te, tai minä aina puhun missä tahansa ja kenelle tahansa, että meillä on Euroopassa kruunun jalokivi ja se on tämä yhtenäismarkkina, jossa on vielä paljon tehtävää. Kyllä, mutta ö, fakta on, että yhtenäismarkkinat ovat jo olemassa. Ja minä uskon, Malcolm, että voimme tämän paketin saada aikaiseksi, mutta kysyn tässä todella täydellisestä lopullisesta paketista ensi vuoden pääsiäisen tienoilla 2014. Miettikääpä tätä. Jos tähän siis pääsemme, mutta tietysti se vaatii tiivistä yhteistyötä ja todella tahtoa päästä tavoitteeseen. Se olisi hienoa Euroopalle, epä, aivan epäilyksettä, hyvää taloudelle. Se poistaisi esteitä. Mutta jos ajattelen tätä pakettia, joka meillä on tässä mielessä, niin ajattelen myöskin ihmisiä, en niinkään lukuja, sillä näinhän hyvin usein meitä vastaan hyökätään. Brysselissä te ette ajattele ihmisiä, meille sanotaan. Ja tässä tilanteessa minä ajattelen ihmisiä, uskokaa minua, enkä niinkään numeroita. Ajatellaan vaikkapa nuorinta, tai nuorempaa sukupolvea. Minä olen oppinut paljon nuorilta neuvonantajilta, niin he ovat todella fiksuja. He ovat nuoria, Tietysti <laughs> tämä muuttuu päivä päivältä, mutta he ovat todella fiksuja, älykkäitä sillä tavalla, että he eivät hyväksy tällaisia mukavia juttuja ja odotellaan ja katsotaan, tulee uusia kuulemisia, uusia komiteoita ja niin poispäin, vaan nuori sukupolvi, nämä nuoret, jotka eniten haluavat olla netissä, ja käyttää internettiä. Ja itse asiassa tämä sukupolvi juuri äänestää kaikkein vähiten, ja tämä on todella mielenkiintoinen ryhmä meitä kaikkia ajatellen, ei pelkästään vain sen, että te saatte paremman jalansijan omassa vaalipiirissä, niin sehän nyt ei ole huono se tietysti sinällään, mutta jos puhutaan kaikkien kansalaisten mukanaolosta, niin tämä on tärkeää he haluavat voimakkaan digitaaliagendan ja talouden, jotta he voivat olla työn reunassa kiinni. Ja suurin uhka tällä hetkellä on todella tämä nuorisotyöttömyys. Luvut ovat valtavia jossain jäsenvaltioissa, hirvittäviä, mutta joka tapauksessa tämä nuorisotyöttömyys koskettaa kasvava nuorisotyöttömyys koskettaa lähestulkoon kaikkia jäsenvaltioita, ja tähän asiaan täytyy puuttua, koska Muutoin voimme puhua kadotetusta sukupolvesta ja tällä on paljon vaikutuksia, jos sukupolvi kadotetaan. Jotta he voisivat välttää työttömyyden, jotta he voisivat välttää työttömyyden, tarvitsemme voimakkaan digitaalitalouden ja ajatellaan vaikkapa myöskin ikääntyvää väestön osaa. Tarvitsemme ehkä enemmän valistusta heille. Heille pitää ehkä selittää asioita hiukan paremmin, mutta Ikääntyvät tarvitsevat uusia digitaalipalveluita, jotta he voisivat toimia edelleen aktiivisesti, säilyttää terveytensä ilman, että he menettävät kuitenkaan arvokkuuttansa tai riippumattomuuttansa. Minä äh, näytän aina tätä äh, omaa äh, tätä rannekettani. En halua sitä mainostaa, mutta siitä näkee, kuinka paljon liikuntaa olen päivän aikana saanut No, tänään nyt en ole kovinkaan paljon vielä liikkunut. Minulla on aika paljon vielä tässä äh, kirittävää tämän päivän aikana. Mutta minulle kuitenkin tämä ranneke osoittaa, mitä minä teen oman äh, tilani hyväksi. Ja jos en ole päässyt tavoitteeseeni, niin sitten äh, joudun pikkuisen liikkumaan vielä lisään. Tämä ei aina ole ehkä niin kauhean miellyttävää, mutta tärkeää kuitenkin. Jos puhutaan siis ikääntyvästä väestön osasta, niin uusilla digitaalipalveluilla on tässä todella paljon pelissä tällä tavalla heidän, riippu, he, he voivat elää pitempään, säilyttää arvokkuutensa ja riippumattomuutensa. Voimme pitää heistä huolta, jos se on tarpeen, ja he voivat tietysti myöskin näillä omilla digitaalisilla palveluillaan hoitaa itseään aivan itse. Ja jos tämän teemme oikealla tavalla, niin näistä digitaalisista yhteyksistä tulee poliittisia yhteyksiä, koska ikääntyneet ovat myöskin tästä kiinnostuneita. Heitä kiinnostaa riippumaton arvokas elämä. Digitaaliset osingot voivat tuoda siis sosiaalisia osinkoja, sosiaalista hyötyä. Sisämarkkinapaketti, sellainen, joka tuo meille kaiken, mistä voimme unelmoida. No, tämähän on hyvin tällaista en voi teille luvata, mutta se on kuitenkin asia, jossa meidän täytyy luoda hyvä tasapaino ja se täytyy tehdä myöskin nopeasti. Ja tietysti tämä rajoittaa minua tai meitä koska on todella hienoa, että meillä on laajapohjainen keskustelu, mutta jos äh, hetki meni jo niin eh, jos ei sitä ole saatu aikaiseksi, niin eh, se on huono juttu. Toivon mukaan seuraavan vuoden aikana, ja ö, eh, nyt ö, ajattelen teidän kalentereitanne juuri, toivon mukaan voimme ö, rakentaa kansalaistenne hyväksi ja ö, vaalipiirienne ajatellen tällaista pakettia, mitä he sitten tarvitsevatkaan, niin heidän täytyy olla mukana tässä uudistuksessa. Kaikki voivat hyötyä näistä verkkovierailuhintojen alennuksista jopa Eurooppaa kritikoivat euroskeptikot ovat tässä samaa mieltä. Jos kysytte, mikä oli Baroson ensimmäisen komission paras saavutus, niin voin taata, että tämä on vastaus. Ja voin myöskin taata, että myöskin muitakin asioita saavutettiin, mutta ei näin merkittäviä ja näkyviä, eikä tätä olisi tapahtunut ilman EUta. Emme olisi päässeet tähän ilman Euroopan unionia. Ja tämä seikka on myöskin haaste. Haluaisin hiukan selventää tätä. Toisaalta minun salkkuni tarkoituksena on nyt selittää tätä EUn e suosittua politiikan osaa. Ja tietysti annan myöskin teille osanne tästä ansiosta. Äh, emme me pelkästään komissiossa ole tätä asiaa vieneet eteenpäin ja keikuttaneet venettä, äh, vaan myöskin te mutta tällä tavalla olemme vieneet myöskin eteenpäin muita televiestintäkysymyksiä poliittiselle agendalle. Ja tässä kysymys on vastuusta, teidän vastuustanne ja minun vastuustani, ei pelkästään mukavista asioista, vaan joskus todella asioita on vietävä voimakkaasti eteenpäin. Voimakas sisämarkkinapaketti on tapa muuttaa asioita ja tällä tavalla voimme osoittaa maailmalle, että Eurooppa todella digitalisoituu. Näin voimme osoittaa äänestäjille, että EU todella kuuntelee. Televiestintä liittyy kaikkiin ja tämä on todella kiehtovaa. Käyttäjät ovat entistä enemmän odottavalla kannalla tämän osalta. Eilen meillä oli erittäin kiehtova kokous. Siellä oli tiede- ja teknologia-alan ministereitä ja myöskin ähm, äh, suuria ähm, televiestintäalan pomoja puhumassa elektroniikka-alasta. Ja todella keskusteltiin siitä, mitä vuoden aikana voidaan yhdessä tehdä. Kaikki, kaikki nämä suuret johtajat äh, seisoivat siellä äh, sanoivan, sanoinen, että tehän olette minun kilpailijoitani, että nyt pois minun tontiltani, mutta meidän täytyy pitää heidät yhdessä ja loppujen lopuksi eilen illalla sitten päästiin hienoon sopimukseen elektroniikka-alalla näin, että että 10 prosentista päästäisiin 20 prosenttiin globaalilla tasolla vuonna 2020. Ja tässä todella kysymys on talouden ja työpaikkojen edistämisestä. Käytän tätä esimerkkiä nyt vain ihan vain osoittaakseni, että tämä on erittäin laaja tämä televiestintäkysymys. Kaikki ovat nämä asiat sidoksissa toisiinsa. Mitä sitten käytättekään, niin näitä sidetelöitä markkinoiden täytyy toimia, laitteiden täytyy toimia, verkkojen täytyy toimia. Ja tarvitaan myös investointeja. Minun suurin painajaiseni on se, että tiettynä hetkenä ei ole enää noita maanviljelijöitä tuolla kadu, kadulla mielenosoittamassa, vaan nuoria. Että me olemme ostaneet kaikkia näitä laitteita ja palveluita, mutta ne eivät ole laadukkaita. Ja he varmasti tulevat myöskin tänne parlamentin rappusille, jolle me osaa tähän asiaan oikein tarttua. Meillä ei ole siis varaa näihin esteisiin, joita nykyään asetetaan. Ja mietinpä tässä vain, kun ajattelin tuota kokoustamme, että minkä takia te olette halunneet tulla Euroopan parlamentin jäseniksi, miksi ette ole kansallisen parlamentin riveissä. Ja jos nyt sopii, niin ehkä tätä hiukan haluaisin kehitellä. Ähm, mikä tässä on ollut taustalla. Ja arvaan, että se johtuu varmasti siitä, että ette ole pitäneet tällaisista äh, pinnallisista keinotekoisista äh, äh, ratkaisusta. Ja uskon, että päädymme ehkä parempiin tuloksiin, kun ajatellaan sitä, että mahdollisuudet ovat parempia, vapautta on enemmän ja kilpailua on enemmän. Makom, sinä olet hyvä esimerkki tästä, koska sinä jätit turvallisen kotikentän ja tulit tänne ja nyt sinun on täytynyt varmaan kotipuolessa tätä asiaa hiukan selitellä ja edelleen varmastikin täytyy. Mutta televiestinnässä kaikilla osa-alueilla ei ole sijaa esteille. Tämä on täysin keinotekoista. Televiestintä on rajatonta. Kysymys on maailmanlaajuisesta verkosta. World Wide Web, äh, ihan se on nimeltäänkin WWW. Millä muulla sektorilla äh, sisämarkkinat äh, eivät, ole, eivät tarvitse näin paljon rajattomuutta kuin tällä alalla. Ja mielestäni nyt hetki on tullut, ei ole vielä liian myöhäistä. Me voimme tämän asian muuttaa ja muutos on saatava tulemaan kaikista suunnista. Mutta rehellisesti sanottuna se lähtee täältä meidän keskuudestamme, täältä huoneesta. Tämä liike lähtee täältä ja kysymys on todella liikkeestä. Ja toivon vilpittömästi, että myöhemmin 30 päivä äh, toukokuuta jää mieliin sinä päivänä, jolloin parlamentti tämän työn aloitti. Ja todella meidän yhteinen vastuumme ja suurin panoksemme on varmasti se, että kehitämme radikaalia, äh, tämmöisen radikaalin äh, kompromissin sillä tavalla, että kansalaiset todella saavat hyötyä todellisista tuloksista. Olen valinnut nämä sanat aika huolellisesti Malcolm, minusta ehkä tuntuu, että niin en aina tee, mutta radikaalista puhun sen takia, että kysymys on taloudellisesta katastrofista ja se vaatii suuria tärkeitä toimia. Olemme samaa mieltä siitä, että kysymyshän on katastrofista, jossa tällä hetkellä me elämme, että nostetaan kissa pöydälle puhutaan asioista oikeite, oikeilla nimillä. Ja jos kysymys on katastrofista, niin sitten täytyy ryhtyä toimiin. Ja toisaalta kompromissi-sana myöskin oli valittu tarkkaan, koska kaikkien täytyy antaa saadakseen. Ja jos olette samaa mieltä tästä, että tämä on toteutettavissa, niin silloin teidän on annettava, jotta voimme jotta voitte saada. Ja jokaisen meistä täytyy nyt osaltaan laittaa nämä palaset tähän palapeliin. Mainitsen palapelin sen takia, koska se ei ole pelkästään vain, tai kysymys ei ole pelkästään niistä sellaisista muutoksista, joita minä pidän hyvinä, vaan hyvin usein näkymättömät investoinnit ovat aivan yhtä tärkeitä kuluttajien hyvinvointia ajatellen kuin muutkin. Ja juuri tässä verkkovierailukysymyksessä voidaan osoittaa, onko tätä todellista sisämarkkinaa olemassa. Tietenkin muutoin seuraukset voivat olla todella katastrofaalisia, mutta vain jos siis todelliset sisämarkkinat ovat olemassa, vain silloin verkkovierailut voidaan lopettaa ja äh, todella käsitellä asiaa äh, oikeilla äh, taloudellisilla ja poliittisilla käsitteillä. Ja sen takia kaikki palapelin palat tarvitaan ja tämä on haaste. Näin ollen me, meidän on taisteltava rakenteita vastaan. Olen niin kyllästynyt tähän rakenteita vastaan taistelemiseen. Ja tämä ei aina ole mahdollista, mutta tässä tilanteessa pitää pyrkiä välttämään tämän tyyppistä ajattelua, koska tämä todella vie aikaamme ja heitämme aikaamme hukkaan. Aikaa meillä on tässä todella vähän meidän täytyy taistella byrokratiaa vastaan, olla kansalaisten puolesta tässä paketissa. Ja tämä on se, mikä minua kiinnostaa. Kysymys on kansalaisesta, ei byrokratiasta. Ja vaikkakin kenties pari ystävää häviää tässä byrokratian vastaisessa taistelussa, niin sitä elämä on sellaista elämä on. Ja tulen siis avoimimielinen teidän luoksenne miettimään sitä, kuinka tämä palapeli kootaan. Minä omalta osaltani haluan kantaa vastuuni ja haluan vastustaa niitä, jotka vastustavat muutosta. Ja olen ihan riittävän vanha tietääkseni, että varmasti monet vastustavat muutosta, koska se tuntuu epämukavalta ja ties mitä. Mutta en pelkää tätä, sillä potentiaali on todella valtava olen pessimisti, mutta eh, kerroinkin jo miksi. Ei ole mitään hyötyä, että minä keikutan venettä yksikseni. Eh, eh, se ei vie meitä mihinkään. Me saamme tukea kaiken korkeimmalta tasolta ja nyt voin luottaa siihen. Saamme tukea toimielinten korkeimmalta tasolta viedä tätä asiaa eteenpäin. Ja varmasti tekin myöskin ovat, olette voineet tunnustaa tämän, että neuvostosta tukea on tullut, mutta ilman teitä en tähän pysty, sillä olette hyvin tärkeä osa tätä peliä. Tämän pelin pelaaminen on kuitenkin hyvin selvä juttu minulle. Uskon, että meillä on riittävästi eh, yhteistä maaperää lähteä keikuttamaan tätä venettä yhdessä ja sitten voimme purjehtia yhdessä eh, satamaan Harbour, kuten puheenjohtajan sukunimi. Kaikki nämä rakennuspalikat ovat paikallaan. Kansalaiset haluavat, eh, että heidän turhautumisensa otetaan huomioon ja te tiedätte, mistä tässä on kysymys. Kun käytti vaalipiirissä, niin se on yksi keskeisimmistä seikoista siellä, mutta ei pelkästään varmasti siellä, vaan myöskin muualla varmasti enemmän yrityksiä tulee mukaan investoimaan, jos nämä esteet hävitetään. Samoin kansalliset hallitukset ovat aivan samaa mieltä meidän kanssamme. Tähän on ryhdyttävä. Tämä on selkeä viesti. Jos siis uskotte sisämarkkinoihin, jos uskotte voimakkaaseen Eurooppaan, EU-hun, joka todella pystyy muuttamaan jokaisen kansalaisen elämää niin, älkää pelkästään uskoko siihen, vaan toimikaa yhdessä. Ja nyt tässä meillä on mahdollisuus tulla johtoon. Minä taistelen viimeisen hengen vetooni tämän puolesta yhdessä ja tässä on järkeä ja uskon, että tämä on se tavoite, johon me pääsemme vielä tämän parlamentin vaalikauden aikana. Kiitos. Well, Commissioner, thank you. Thank you. Oikein paljon, hyvä komission jäsen, äh, siitä, että äh, jätitte äh, kirjoitetun puheenne sivuun ja annoitte meille hyvin intohimoisen puheen äh, digitaalisten sisämarkkinoiden tulevaisuudesta. Ja on hienoa, että tulitte tänne valiokuntaan pitämään tuon puheen, koska se on asia, joka on meille hyvin tärkeä. Ja nyt odotamme äh, nähdäksemme, mikä, mitä teillä tarkkaan on mielessä, mutta hengessä olemme samaa mieltä. Nyt täällä on varmasti paljon kommentteja. Meillä on puoli tuntia aikaa kysymyksille, joten puhelistani on auki. Täällä jo Pablo Arias, koska hän on ollut digitaalisen sisämarkkinatyön puheenjohtajana ja sitten sosialistien koordinaattori, sitten Stiller, Koreide Kampas, Turun Vahean ja edustaja Manders, Siinä varmaan melkein kaikki ovatkin. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Aloitetaan edustaja Areaksesta ja edustaja Gebhardista yhdistetään aina kaksi kysymystä. Jos voitte esittää kysymyksen nopeasti, sitten voin saada vastauksia. Pablo. Kiitos, kiitos komissaarille siitä, että tulitte tänne. Tilanne on aika vaikea digitaaliagendan osalta ja näiden muiden hankkeiden osalta. Mm. Tässä puhuitte verkkavierailuista. Mielestäni tämä on tärkeä kysymys ja erityisesti kun ajatellaan tätä vapakauppasopimusta e- Yhdysvaltain kanssa, niin on hyvä todella ottaa tämä asia esille muun muassa juuri yhdysvaltalaisten kanssa, kun tänne tulee paljon näitä turisteja tänne Eurooppaan, niin tämä on sitäkin ajatellen hyvin tärkeä kysymys. Tässä puhuitte myöskin tästä uudesta paketista, koska ilmeisesti tuo aikaisempi paketti ei ole ollut oikein budjettiodotusten tasolla. Ja äh, senpä takia äh, uskon, että tämä on hyvä äh, suunta. Tämä tuo lisää toivoa ja valoa, mutta kuitenkin täytyy todella ajatella tulevaisuutta. Jos ajatellaan internettiä, niin sehän on selkeä foorumi ja siitä on todella puhuttu positiiviseen sävyyn, mutta kun tehdään päätöksiä jotta tässä päästäisiin parempaan tulokseen, niin tietysti budjettikysymykset tulevat aina esille. Tämä on mielestäni suuri virhe. Tulevien vuosien aikana voimme nähdä, että Eurooppa ei ole lähtenyt digitaalista taloutta rakentamaan, ja mielestäni tämä on vakava virhe. Tarvitaan puheiden sijaan toimia, jotta saataisiin todellinen eurooppalainen digitaalinen sisämarkkina, kuten juuri äsken tuossa sanoitte, niin ähm, nämä viime vuosien politiikat eivät ole muistaneet riittävällä tavalla äh, nuoria. Tarvitaan lisää kuitenkin lisää kannustimia heidän työmarkkinoille saamisekseen ja tarvitaan myöskin parempi järjestelmä tähän. Mutta tässä tarvitsemme myöskin varmasti laajakaistaa nopeita yhteyksiä kaikille. Meillä on täällä valiokunnassa työryhmä, ja tarvitsemme todella kaikkien apua. Kuten sanoitte, minä ehdottaisinkin puheenjohtajalle, että tämä työryhmä voisi auttaa tässä asiassa. Minä ainakin mielestäni haluaisin todella pyytää, että voisimme teidän kanssanne keskustella tämän työryhmän puitteissa siis näistä asioista. Todella meidän on työstettävä tätä pakettia, josta puhuitte, ja äh, ojennettava kätemme toinen toisillemme. Ja äh, todella äh, nyt uskon, että tällä tavalla valmistelemme maaperään tuleville vaalikausille. Nyt todella on otettava nämä puoli miljardia ihmistä Euroopassa huomioon, samoin myöskin yritykset. Eh, tätä kautta saadaan uusia työpaikkoja tämän uuden paketin kautta. Eh, tietysti on myöskin nämä kansalliset digitaaliagendat ja Espanjassa esimerkiksi ministeri Soria on tätä edistänyt. Haluaisin kysyä teiltä, miten tämä uusi paketti voisi muuttaa eh, siinä, mitä jäsenvaltiot tähän mennessä tehneet ja mitä tällä hetkellä tehdään. Kuinka tässä nyt on tarkoitus mennä eteenpäin vai otetaanko tässä askeleita taaksepäin itse asiassa tässä uudessa paketissa, josta puhuitte? Kiitoksia Evelin Gebhardt. Kiitoksia. Komission sen Kroos, kiitoksia tästä raikkaasta tavasta pitää esityksen. Te puhuitte myös poliitikkona ja se oli mielestäni oikein mukavaa ettekä puhunut pelkästään teoreetikkona. Tämä on todella tarpeen. Ja olen samaa mieltä kanssanne. Kansalaiset eivät halua mitään pikkutarkkaa keskustelua teknisistä kysymyksistä, vaan haluavat tietää, mihin suuntaan ollaan menossa. Ja on oikein hyvä, että etusijalle asetitte nimenomaan nuoret ne nuoret nostitte esiin puheenvuorossanne erityisesti, koska nuorethan ovat tulevaisuus ja heillehän me myöskin laadimme lakeja emmekä itsellemme enää. Se on ihan totta. Meidän suurin osa elämästämme on jo takanapäin. Ja nuoret liikkuvat tänä päivänä paljon aivan eri tavalla yhteiskunnassa televiestinnän avulla, koska heillä on nämä tekniset mahdollisuudet. Ja nuoret eivät välttämättä enää tarvitse esimerkiksi televisiota, koska he sanovat, että minulla on tietokone, niin josta voin sitten katsoa niitä ohjelmia, jotka minua kiinnostavat. On kyse näistä connected people tästä ilmiöstä, ihmisistä, jotka ovat aina yhteydessä No sitten on muutama kysymys, jotka ovat tärkeitä. Yksi koskee verkkovierailuja, sitä puhuittekin. Ei voida ymmärtää sitä, että meillä on Euroopan unioni, mutta vieläkin verkkovierailumaksuja. Sitä en voi ymmärtää. Siksi saatte täyden tukeni ja sosiaalidemokraattisen ryhmän täyden tuen, kun on kyse siitä, että tästä luovutaan. Minä en voi ymmärtää, miksi minun täytyy maksaa verkkovierailumaksuja, kun soitan Keelistä Strasbourgiin, että minun on maksettava enemmän kuin jos soitan Keelistä Berliiniin, vaikka e, välimatka on paljon suurempi. Ja nuoret eivät halua enää e, maksaa tästä tämänpäiväisessä Euroopassa, ja tämä on erittäin tärkeä kysymys. Toinen tärkeä kysymys, jonka haluaisin nostaa esiin, on verkkoneutraalius. Tämä on koko kysymyksen A ja Ö, ja kun näin, miten Saksassa eräs suuryritys yrittää kiertää tämä verkkoneutraaliuden, niin kyllä nyt on tarvetta, että me Euroopassa varmistamme tämän verkkoneutraaliuden. Ja me emme voi hyväksyä sitä, että yksittäiset yritykset, kuten Saksa sanovat, että me hidastamme verkkopääsyä sen jälkeen, kun on tietty määrä gigatavuja ylitetty. Tämänpäiväisessä maailmassa, jossa ihmiset katsovat televisiota tietokoneen käyttä, työskentelevät tietokoneen kautta, pelaavat sillä, se raja pian saavutetaan, ei tätä voida hyväksyä. Ja mehän haluamme, että pääsy internettiin mahdollistaa kaikki nämä uudet innovaatiot, uudet ostomahdollisuudet, uudet maksumahdollisuudet. Mm, meidän täytyy nämä asiat ottaa huomioon ja silloin meidän täytyy varmistaa, että myös ihmiset, joilla on vähemmän rahaa, on pääsy nettiin ja emme sitten voi hyväksyä sitä, että hinnat kasvavat räjähdysmäisesti, kuten joissain Euroopan maissa nyt on käynyt. Ja siksi olemme täysin takananne, kun haluatte asettaa asettaa ihmiset etusijalle ja varmistaa, että ihmisillä on pääsy näihin mahdollisuuksiin. Ja tätä minä tuen mielelläni. Hyvä. Haluaisitko vielä kysymyksen? No ehkä otan sitten edustaja Stylerin, otamme kolme kysymystä kerralla. All the questions and then try to... Oh, Voin myös ottaa kaikki kysymykset ja vastata sitten. No hyvä on, otetaan sitten kaikki kysymykset. Edustaja Styler. So you answer them all. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komissaarille tästä erinomaisesta esityksestä. Minä mietin sitä, mitä te puhuitte nuorista ja vanhoista ihmisistä. Ei ollut pelkästään kysymyksessä terveyskysymykset. Koska äidilläni on ensimmäinen älypuhelin ja, ja hän, hänellä oli tiettyjä vaikeuksia sen kanssa – ja jos nyt pidän äitiä esimerkkinä, mutta joka tapauksessa en tiedä käyköhän Facebookissa, tämä on tietenkin toisenlainen haaste. Mutta e, joka tapauksessa täällä on nyt monenlaisia e, huolenaiheja. Kirjastoista ihmiset eivät välttämättä saa yhteyksiä sillä tavalla kuin he haluaisivat, vaan että on sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja tieto, mistä on kysymys. Ja jos me emme nyt toimi sillä tavalla kuin pitäisi, niin me, me kietämme, tulevilta eh, sukupolvilta sen, mistä, mitä itse olemme pitäneet itsestään selvänä. Joten Kaiken kaikkiaan kiitoksia tästä esityksestä ja, ja minä myös eh, olen iloinen siitä, että te twiittaatte meidän täytyy myös olla ajan hermolla. Good. Well, I hope you've tweeted about... Kiitoksia. No, te olette varmaan jo twiitanneet eh, edust- eh, eh, komissiojäsen Crossin puheesta. Niin, näin onkin. Hän on tässä ihan eturintamassa. Ja sitten seuraavaksi Rosa Thun ja sitten Sabir Verhen ja toinen Manders. Onko muita? Aa, Korea de Campos. Korea de Campos on seuraavana, niin. Ja edustaja Tavela. Joten professori Korea de Campos, Rosa Thun, Sabin Verheyen, Ton Manders ja edustaja Tavela. En ole vielä teidän etunimeänne oppinut, mutta kyllä se pian tulee. Antonio. Eh, Presidente, eh, signor signora commissaria, io queria agradecerle... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komissio, ja sen haluaisin kiittää teitä esityksestänne ja onnittelen teitä siitä, että olette tunnistaneet, että edessämme on taloudellinen katastrofi. Ja nuorisotyöttömyys on eh, ehkä yksi vakavista vimmistä ongelmistamme. Te sanoitte, että haluamme, että digitaalinen agenda mm, edistää tässä asiassa ja olemme kiitollisia siitä. Tämä tulee kyllä myöhässä, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Haluaisin kertoa erästä kokemuksesta, eh, joka minulla on ollut eh, vähän aikaa sitten Afrikan maissa ja latinalaisen Amerikan maissa, jossa pankkiverkosto on on olemassa ylipäätänsäkin ja kuluttajilla ei ole luottamusta niihin digitaaliset operaatiot korvaavat todellisen kaupankäynnin ja samoin kännykät, niillä korvataan esimerkiksi shekin kirjoittaminen tai käteinen. Niitä käytetään tällaisiin tavallisiin tavalliseen kaupankäyntiin. Ja tämä on kasvanut räjähdysmäisesti Afrikan maissa ihan ymmärrettävistä syistä. Kuluttajat luottavat digitaalisen järjestelmien. Heillä ei edes ole pankkijärjestelmää taustalla, johon he voisivat luottaa. Joten äh, tästä kokemuksesta haluaisin teille kertoa ja nyt haluan esittää teille kysymyksen te sanoitte, että digitaalisessa taloudessa ei tarvita rajoja ja olette aivan oikeassa siinä ja monet puhujat ovat tämän sanoneet, kuten kollegani Evelyn. Ei ole mitään syytä sille, että meillä olisi tämä suuri hinta raja, joka syntyy verkkovierailuista. Muutama vuosi sitten, kun määrittelimme kattohinnan, keskustelimme virkamiestenne kanssa ja tämä argumentti yhden ja kymmenen välillä, tuotantokustannusten ja myyntikustannusten välillä, oli se, että meidän on mahdollistettava markkinoiden kasvamisen ja että uudet operaattorit tulevat markkinoille, mutta näin ei käynyt. Uusia operaattoreita ei lähes laisinkaan tullut markkinoille, joten ehkäpä laskelmat ovat muuttuneet hiukan. Nyt se on ehkä yksi, yhden suhde kolmeen eikä yhden suhde kymmeneen. Mm, mutta valtaisa kuilu tässä on ja luottamusta on lisättävä. Se on tärkeää, jotta digitaalinen agenda voisi menestyä. Lisäksi en tiedä, voitteko te itse tehdä asialle mitään, mutta on oikein hyvä aika pohtia uutta kattohintaa verkkovierailulle. Kiitoksia kaikesta siitä, mitä sanoit. Siis Kiitoksia ja edustaja Thun. Thank you very much, Malcolm. Uh... Kiitos, Malcolm. Kiitos komissaarille tästä puheesta. Olen pahoillani siitä, että minä tulin vähän myöhässä. Täällähän on nyt tunnelit kiinni, kiinni täällä Brysselissä ja siitä varten liikenne oli täysin jumiutunut. Mutta joka tapauksessa tämä ähm, puheenne, olen Evelinin kanssa samaa mieltä, se oli hyvin poliittinen jos me ymmärrämme Euroopan politiikkaa ja sitä, että poistetaan näitä esteitä, jotka vielä estävät ähm, sisämarkkinoiden toimintaa ja, e, ja ihmisten toimintaa, niin tietenkin tämä verkkovierailuasia on yksi tärkeimmistä. Me voimme puhua yhteisistä toimista, te ja me yhdessä voimme saavuttaa paljon. Olen aivan samaa mieltä kuin Te, siitä, että te olette todella sitoutunut tähän asiaan. On kysymys aivan avainseikasta, joka yhdistää Euroopan on selvää, että ihmiset eivät aina ole innostuneita syvemmästä integraatiosta, mutta tässä on keino päästä siihenkin käsiksi. Mitä kollegat sanoivat, olen samaa mieltä ja, ja, ja kuten te sanoitte, rajoja ei tarvita. Meidän täytyy tässä nyt työskennellä aivan äh, verkossa sillä tavalla, että meidän täytyy näitä kuluttajien ja, ja toimijoiden välisiä rajoja madaltaa ja kieliesteitä. Sekin on asia, joka virkistää talouselämää ja tuo paljon kuluttajamarkkinoille turvallisuutta. Sielläkin on siis raja joka pitää poistaa, mutta tietenkin tässä tulee tällainen talousongelma eteen. Onko tämä tällaisia verkkoratkaisuja? Oletteko te nyt edistämässä tätä asiaa vai nyt tällä hetkellä vai, vai näettekö tämän asian jollakin toisella tavalla? Verkkojen riidanratkaisu, menettelyt Tämähän on osa tätä digitaaliagendaa ja, ja kuitenkin osa tällaista erilaisten leirien muodostumista, josta te puhuitte. Tämä olisi hyvin tärkeä asia Euroopan eh, digitaalimarkkinoiden kannalta. Ja toivon, että tähänkin riidanratkaisuasiaan löytyy rahaa koska siinähän on kysymys myös velvollisuudesta, joka komissiolla on sekä liike-elämä että kuluttajille. Päin. Kiitoksia Savin Verheijen. Ensinnäkin sydämelliset kiitokset siitä, että meillä tänä aamuna oli niin avoin ja poliittinen puheenvuoro, jossa ei katsottu vain taaksepäin mm, ja että meillä voi olla vuoropuhelua tänään. Olin erittäin iloinen kuullessani, että te tänään vielä yritätte kaikin voimin äh, puuttua tähän verkkovierailukysymykseen, koska se on erittäin tärkeää, jotta voidaan hyväksyä useat palvelut, mahdollisuudet ja potentiaalit, joita meillä on Euroopan tasolla. Televiestintää, äh, yritykset tulevat aina pakeille, me sanovat, että me tarvitsemme enemmän rahaa, meidän on investoitava, jos äh, halutaan taata laajakaista ja nettiyhteys kaikkialle, niin silloin meillä täytyy olla uudelleen rahoitusmahdollisuuksia sopimuksista. Tämä argumentti nostetaan aina esiin, jotta voidaan pitää kiinni verkkoviilumaksuista ja monista muista kysymyksistä, mutta tämä on itse asiassa valtaisa jarru kehitykselle tällä alalla. Eräs asia oli minulle erittäin tärkeä, nimittäin verkkoneutraalius. Erin Gebhardtkin puhui tästä. Minä työstä pitkän lausuntoa pilvipalveluista ja pilvipalveluiden leviäminen ja niiden hyväksyntä, niin tämäkin liittyy siihen, että operaattori eivät etukäteen valitse, kuinka paljon tietoja verkon kautta voidaan kuljettaa, koska tämä lisää epävarmuutta ja luottamuksen puutetta sekä pilvipalvelujen tarjoajien parissa että pilvipalvelujen käyttäjien parissa ja siksi potentiaalia ei voida lisätä. On erittäin tärkeää, että rakentavalla tavalla viemme näitä asioita eteenpäin ja Euroopassakin teemme ehdotuksia, jotka varmistavat verkkoneutraaliuden, koska tällaiset hyökkäykset, joita olemme nähneet Saksassakin, niitä kohdistetaan verkkoneutraaliuteen, vaikka aina on sanottava, että tällaisen könttäsumma, tasasumman maksun täytyy olla sellainen, muuten voidaan myydä datapaketteja, niin ne voivat sitten olla halvempia, mutta täällä sisämaa sisämarkkinavaliokunnassa yksi tärkeimmistä aiheistamme on myös kuluttajan suoja ja meille täytyy olla tärkeää se, että tässä asiassa avoimuus säilyy. Kuluttajan, tar- palveluntarjoajan ja käyttäjän on tiedettävä, mitä mistä on kyse, mitä ostetaan, mitä myydään ja se on hyvin avoimesti osoitettava ja valitettavasti monissa sopimuksissa tämä ei tänä päivänä näin ole ja olisi hyvä asia, jos tämäkin olisi osa pakettia, että kun tehdään tällaisia palvelusopimuksia, niin sisältö käy selväksi. Tarvitsemme kuitenkin myös verkon laajentamista ja rahoitusta siihen, ja siksi on kovin harmillista, että Connecting Europe-välinettä leikattiin niin voimakkaasti, ja jäsenvaltiot sitä leikkasivat, ja mielestäni jäsenvaltiot eivät siinä ymmärtäneet, mitä me oikeasti tarvitsemme. Tarvitsemme laajakaista erityisesti maaseudulla, suurta tukea, yritykset eivät pysty sitä taloudellista syistä itse luomaan, jos emme halua suurta kuilua kaupunki- ja maaseutualueiden välillä, jos emme halua jättää maaseutualueita täysin syrjään, niin silloin meidän on laajennettava tätä kysymystä. Kiitoksia edustaja Manders ja sitten edustaja Zabella ja sitten edustaja Tsarkovski. Siinä viimeiset kolme puhujaa. Meillä ei ole hirveästi aikaa mutta uskomme, että saamme vähän lisäaikaa. Al- Dank u wel, voorzitter. Eh, mevrouw Kroes, ik heb eh, twee vragen. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Rova Kroes, minulla on kaksi kysymystä teille. Te olette poli- poliitikko ja teillä on visioita ja teillä on hyvin nykyaikaiset ajatukset minä toivon ihan todellakin, että te saisitte uuden mandaatin komissiosta vielä, koska me tarvitsemme jotakin sellaista henkilöä kuin te. Te olette ryhtyneet tähän verkkomarkkinan uudistamiseen ja minä uskon, että me voimme yhdessä, yhdessä tehdä työtä. Siis me, meillähän on Microsoft, jonka kanssa me olemme tehneet työtä vaikka kuinka kauan, ja meillä on tämä digitaaliagenda. Täällä on satoja satoja asioita kirjoitettu eh, sivuja näistä asioista, ja meidän täytyy dynamisoida näitä Euroopan instituutioita. Meillä on kokonainen armeija virkamiehiä, jotka, jotka täällä jarruttavat tiettyjä asioita. Mutta eh, toivon, että te olette valmis jatkamaan tätä työtä meidän kanssamme. <laughs> Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon, edustaja Zabela. Thank you, uh, Mr. President. Kiitoksia puhemies ja kiitoksia komissio. Ja sen tietenkin äh, puheessanne oli kaksi tärkeää asiaa, jotka voitaisiin yhdistää myös sosiaaliseen agendaan. Ja nämä kaksi asiaa ovat tietenkin, että halusitte, että palaamme valipiiriläistemme keskuuteen ja sanomme, että pystymme vähentämään verkkovierailuhintoja. Tämä olisi hyväksi kuluttajille, koska se hyödyttäisi heitä. Ja toinen kysymys, joka koski nuorta sukupolvea ja nuorisotyöttömyyttä. Tietenkin on saatava aikaan tasapaino näiden asioiden välille. Ensinnäkin kuluttajien on tietenkin hyödyttävä verkkovierailumaksujen loppumisesta, mutta kyllä yritysten on myös investoitava, jotta ne pystyvät tarjoamaan uusia työpaikkoja nuorille sukupolville joten olen äh, samaa mieltä siitä, että verkkovierailumaksut on lopetettava ja haluan kysyä, että miten ja milloin. Mutta miten tulemme sitten äh, torjumaan nuorisotyöttömyystä ja miten ja milloin? Kiitoksia. Uh, Ennen kuin annan puheenvuoron edustaja Tsarkovskille, pyytäisin kaikkia äh, olemaan paljon hiljempaa täällä, koska on vaikea kuulla. Uh, erityisesti tuolla poliittisten ryhmien neuvonantajien penkeillä. Tiedän, että teidän täytyy tehdä äänestyslistoja, mutta tehkääpä ne sitten ulkona. Edustaja Tsarkovski. Talk about the accessibility of the internet. Tämä internetin saatavuus ja se liittyvä direktiivi tämä tällainen tarve on markkinoilla. Tämä ei koske pelkästään vammaisia, vaan myöskin vanhoja ihmisiä. Me olemme E, siirtyneet tällaiseen syrjintäpuheesta tällaiseen sisämarkkinapuheeseen, ja tässä on tällainen win-win-tilanne. E, e, kiitän komissiota ehdotuksesta, mutta minä olen sitä mieltä, että me tarvitsemme vähän kunnianhimoisemman lähestymistavan. Tässä edelly- komissio ehdottaa nyt sitä, että puututaan vain tiettyihin palveluihin tämän direktiivin sisällä mutta me tarvitsemme paljon eh, laajemman lähestymistavan. Ja meidän täytyisi myös eh, ottaa tänne määritelmän mukaan näille eh, mobiililaitteille. Tässä on nyt joka tapauksessa sellainen kohta, mikä on kasvava Euroopassa. Good. Well, thank you all very much. Um... Kiitoksia oikein paljon. Nyt uh Pyytäisin, että Rova Redding vastaa, ja anteeksi puheenjohtaja korjaa, Rova Cruz vastaa. <laughs> Tässä nyt hetki, epä, oli hiukan epähuomioissa. Olen hyvin nolona nyt. Mutta sieltähän verkkovierailut maksukysymys alkoi, joten huomaatte, minä olen ollut täällä aivan liian kauan. No, joka tapauksessa, jos antaisitte äh, komission jäsenelle mahdollisuuden äh, hiljaisuuteen, niin tähän voi vastata. <laughs> Ähm, Minä olen tottunut siihen, että minua kutsutaan eri tavoin ja, ja näinhän tietysti on, ja se on ollut monta kertaa näin misissäkin. Mutta joka tapauksessa minä ymmärsin, että nyt on minun puheenvuoroni. Tämä oli e, hyvin e, kiinnostava, enkä nyt tässä tule mainitsemaan kaikkien jäsenten nimiä. Me säästämme aikaa. Ja sitten jos, jos te ette saa vastausta minulta nyt tässä, niin te saatte sen sitten myöhemmin, joten tällaisen lupauksen teen. Tämä, mitä kerroitte äidistänne, niin oli hyvin merkittävää. Joskus minä mietin sitä, että mistä tämä inspiraatio tulee. Ja tällä kertaa, kun minä olen tässä työssäni, niin me olimme Madridissa, Madridissa elävä aukiolla ja me olimme siellä koolla. Meillä oli paljon tutkijoita ja startup-yrityksiä ja minä, minä istuin kahden espanjalaisen yrittäjän vieressä. Ja he esittelivät toisilleen keksintöjään. Ja sitten minä ihmettelin, että tämähän on aivan typerää, että kilpailijalle selvitä, että minkälainen keksintö on syntynyt, mutta sitten minulle sanottiin, että minä olen vanhanaikainen. Ja te ette ole ollenkaan jakamassa tietoa ja taitoa. Ja se oli erinomainen opetus minulle, koska meidän eh, sukupolvemme halusi pitää keksintönsä itsellään ja kehittää niitä itse hyötymään. Ja nyt tilanne on täysin toisenlainen. Ja mistä muualta sitten saan in, improvisaatioita? Hän asuu, tyttären tyttäreni asuu Amerikassa, San Franciscossa hän on viisivuotias. Me käytämme Skypea viikon loppuisin. Ja sitten hän sanoi, että mehän emme ole samalla sivulla, siis hän on viisi vuotta. Ja kysyn, anteeksi, mitä? No, sinulla on omat periaatteesi ja minulla oman, omani. Ja sitten minä ajattelin, että olen rakentava, että voisimmeko rakentaa sillä välillemme. Hän vastasi, ei olette liian vanha. Mutta tämä eh, on kyllä inspiroivaa. Sitten kolmas eh, inspiraation lähteeni on on tämä eh, nuorisotyöttömyys. Se ei ole pelkästään painajainen eräissä maissa, vaan se on asia, johon meidän on puututtava. Ja jos me emme sitä tee, meille tulee kammottavat seuraukset. On kysymys ihmisistä, jotka eivät voi perustaa perhettä, jotka eivät eh, voi etsiä asuntoa, ja nyt tässä asiassa meillä on toivoa. Kun me siirrymme tähän digitaalitalouteen, niin siellä on välineitä, joilla me voimme tulla talouselämäämme muuttaa. Nuoremmat ihmiset ovat enemmän osallisina tässä. Ja tämä koalitio, joka on bisneksen ja instituutioiden välille syntynyt, niin se auttaa meitä menemään verkkoon ja katsomaan, että mitä tarvitaan ja löytämään näitä ratkaisuja, kuinka, kuinka voidaan esimerkiksi työpaikkoja löytää. Tämä sitten on uusille aloitteleville yrityksille hyvin tärkeä asia. Ei ole kysymyksessä vain tietyt maat, vaan että näitä yrityksiä on kaikkialla Euroopassa. Kun me puhumme nuorisotyöttömyydestä, niin se on asia, jota meidän täytyy käsitellä yhdessä. Meidän täytyy myöskin puhua naisista, koska en ymmärrä ollenkaan sellaista, että vaikeina aikoina naiset eh, tuupataan sivuun koska naisten ja miesten kohtelu pitää olla mielestäni samanlaista. Sitten verkkovierailut. Kuten sanoin, niin tämä voi olla hyvinkin kiinnostava aihe. Me emme ole mitenkään naiveja. Minulla on vastuu siitä, että tämä on osa palapeliä. Eli tässä on nyt kysymys asiasta, joka on hyvin ajankohtainen. Koska ja milloin? Ja tämä asia sitten riippuu siitä, miten nämä eurooppalaiset aikataulut teillekin menevät ja koska, koska tähän saadaan yhteinen lähestymistapa. Yhtenäismarkkinat on sinänsä paras mahdollinen asia, joka meillä on. Jos te matkustatte jonnekin länteen tai itään kauas kauas, niin usein meille näissä paikoissa sanotaan, että te olette onnellisia, kun teillä on yhteismarkkinat Euroopassa. Mutta se, miten me käytämme yhteismarkkinoita ja mitä niillä teemme, niin se on, siinä onkin suuri haaste. Jotkut teistä puhuivat siitä, että mitä kaikkea tämä sitten vaikuttaa markkinoilla. No minä uskon hyvin voimakkaasti kilpailuun. Ja uskon siihen siksi, koska se pitää kaikki tahot hereillä silloin meillä on samat edellytykset kaikille. Tämä koskee sekä innovaatioita, kuluttajia että muita asioita. Jos me emme nyt näiden asioiden eteen teemme, tee työtä, niin silloin me menetämme tonttiamme muiden maailman osien edessä. Ei ole pelkästään kysymys siitä, että me nyt keskitymme Eurooppaan, vaan tässä on koko ajan kysymyksessä koko maailma, joka on täysin rajaton. Jotkut teillä täällä mainitsivat luottamuksen. No minä olen sen ja luottamuksen ja turvallisuuden eh, kannalla. Me olemme havainneet, eh, mikä ei sinänsä ollut mikään yllätys, kun tutkimme tätä digitaaliagendaa. Tässä nyt yksi esimerkki asiasta. Ei se ole pahin mahdollinen eikä ole ainoa esimerkki. No, on kysymyksessä Italia, joka on avoin demokratia niin Italiassa 41 prosenttia italialaisista ei ole koskaan ollut internetissä. Ja silloin herää kysymys, miksi? Muut maat ovat paremmassa tilanteessa, mutta tämä ei ole ainoa esimerkki, eikä tämä ole kaikkein huonoin esimerkki. Jos katsotte tätä tilannetta, niin saattaa olla kysymys siitä, että ihmiset eivät tiedä, minkälaisia etuja on olemassa, tai niin kuin äiti, äitisi tässä, mm, joskus on kysymys iästä. Ja on kysymys siitä myös, että miten siihen luotetaan. Se, mitä meidän täytyy tehdä, on, että ihmisten täytyy luottaa siihen, että tämä on tehtävissä. jos kollega vaikka on äänestämässä, niin teidän täytyy muistaa, että eh, muualla maailmassa on tapahtunut suurta edistystä. Afrikassa on myöskin naisten asema parantunut hyvin paljon sen myötä, että eh, kännyköitä voidaan käyttää yrityselämässä, saadaan mikroluotteja tai, tai ylipäänsä saadaan rahaa elämään. Tässä mobiilikäytössä ihmiset ovat paljon riippumattomampia. He voivat aloittaa yritystoiminnan ja myöskin kaikki rahanhallinnointi on turvallisempaa tällä tavalla. Kun puhun tästä kokonaispaketista ja kun puhutaan siitä, mitä nuorisotyöttömyydelle pitäisi tehdä – Täytyy näyttää start-appeja tukea ja meidän täytyy myöskin markkinoilla tukea kaikkea kehitystä. Ja Euroopan markkinatilannehan on parempi koska, kuin muualla, koska meillä ei ole rajoja. Kilpailu antaa etuja ja olen aivan varma, että me voisimme tehdä vielä enemmän. Kaikki tämä kuitenkin liittyy myöskin koulutukseen ja osaamiseen. Ja, ja se onkin asia, minkä me tiedämme. 2015 me tarvitsemme miljoonaa, eh, miljoonaan työpaikkaan tekijöitä, jotka ovat ICT-alalla. Ei tämä ole pelkästään mahdollisuus työttömille ihmisille, mutta jos tässä käy nyt niin, että näihin työpaikkoihin ei löydetä tekijöitä, niin silloin nämä yritykset joutuvat etsimään näitä työntekijöitä muualta. Joskus on todellakin kysymys tästä koulutuksesta ja näistä teknisistä kyvyistä. Tietenkin on kysymys myös liikkuvuudesta. Joskus on nimenomaan kysymys siitä, eikä sitten, eihän aina saa kaikkia toiveita täyttymään juuri siinä, sillä paikkakunnalla, missä kaikki ystävät ovat. Meidän täytyy olla joustavia, mutta täytyy myös muistaa, että nämä digitaaliset mahdollisuudet ovat todella sellaisia mahdollisuuksia, jotka antavat meille mahdollisuuden pitää yritystä yhdellä paikalla, tutkimus toisaalla – Esimerkiksi Saksan teollisuudessa eh, on esimerkkejä siitä, tutkimuskeskuksia on avattu Espanjaan, koska siellä havaittiin, että nämä taitavat ihmiset, joita etsitään, he ovat siellä. Niin kuinka monta minuuttia minulla vielä on? Ei siis yhtään. No te tiedätte, kuinka sitoutunut olen asian avoin internet, neutraali internet, se on asia, joka on minulle erittäin tärkeä. Se on tällainen kiveen hakattu totuus minun mielestäni. Meidän ei pidä, jos meillä on esteitä, niin silloin kilpailu heikkenee ja se ei kerta kaikkiaan ole hyväksyttävää. Okei, minä sitten katson, mitä muita kysymyksiä oli vielä vastaamatta ja minä vastaan niihin sitten myöhemmin. Kiitos. Good. Well, thank you very much. Well, you can see you had a very warm applause. Um, thank you, Commissioner Cruz. Äh, kiitoksia, saitte hyvin lämpimät aplodit, kuten huomaatte, ja kiitoksia komissiosen Cruz siitä, että tulitte. Ja meillä on sitten riittävästi äh, yhteistä maaperää, jotta voimme keikuttaa laivaa ja sitten äh, ajaa sen satamaan. Tämä oli mielestäni äh, kiva äh, tapa sanoa asia. Ja olemme samaa mieltä visiostanne ja saatte tukenne kaikkiin toimiin, joka teillä on. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne. Movements, yeah? Kiitoksia ja tämä on alku 30. päivä toukokuuta liikkeelle. Good. Thank you, um, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon kollegat siitä, että annoitte meille vähän aikaa. Meillä oli mielestäni oikein hyvä ähm, keskustelu poliittista kysymyksistä komission jäsenen kanssa, jotka varmasti otetaan hyvin vastaan. Ja äh, Rova Crossin puheita kyllä jaetaan ja myöskin työohjelmia ja monia muita asioita, jotka on lupasi, joten saatte ne. Nyt sitten on varmaan sopivaa, että ensimmäinen asia, josta äänestämme, on pilvipalvelut, nimittäin edustaja Verheijenin lausunto. Edustaja Verheijen on kadonnut väliaikaisesti. Hyvä on. No meidän on varmaan aloitettava ilman häntä sitten koska hän on ensimmäinen esityslistalla. Hyvä on. Aloitetaan äänestys, koska tiedän monet teistä haluaisivat äh, päästä eteenpäin äänestyksissä. Tarkistus 15 puolesta vastaan. No tarkistetaan tämä heti. Koneäänestys alkaa. Onhan kaikki äänestyskortit mukana. Vähän hidasta. 29 korttia on täällä, koska edustaja Verheijen oli täällä. Nyt hän on täällä. 31. Onko kaikilla nyt kortti koneessa? Äänestys päättyy ja hylätty 13 puolesta 18 vastaan. Sitten menemme tarkistukseen 14 puolesta vastaan. Hylätty selvästi. 16 puolesta vastaan. Hyväksytty 17 puolesta vastaan. Hyväksytty 18 puolesta vastaan. Hyväksytty 19 puolesta vastaan. Hyväksytty 20 puolesta vastaan vastaan hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 26 puolesta vastaan hyväksytty. 27 puolesta vastaan hyväksytty. 28 puolesta vastaan hylätty. 29 puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi tarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan hyväksytty. 40 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan hyväksytty, 42 puolesta vastaan hyväksytty 43 puolesta, vastaan hyväksytty 45 puolesta, vastaan hyväksytty 46 puolesta, vastaan hyväksytty kompromissi 6 puolesta, vastaan hyväksytty ne, kompromissitarkistus 7 puolesta, vastaan hyväksytty tarkistus 50 puolesta, vastaan hyväksytty 52 puolesta, vastaan hyväksytty 53 puolesta, vastaan hyväksytty 54 puolesta, vastaan hyväksytty 55 puolesta, vastaan hyväksytty kompromissitarkistus 8 puolesta, vastaan hyväksytty 57 puolesta. Tämä on varmaan tarkistettava menee tiukille. Tarkistus 57, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 19 äänettä vastaan, 16 puolesta. 58 puolesta vastaan hyväksytty, 60 puolesta vastaan hyväksytty, 61 puolesta vastaan Tämäkin taitaa mennä tiukille, joten otetaan tarkistus, koneäänestys alkaa. Äänestäisittekö vähän nopeammin, jos pystyisitte? Tämä on nyt kovin hidasta. Kyllä, äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta, 16 vastaan. 62 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten johdantosen kappaleet. Voimmeko ottaa ne yhtenä ryhmänä? Hyvä. Kaikki johdantosen kappaleet yhdestä viiteen puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 6 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten suullinen tarkistus johdantosakappaleeseen puolesta vastaan hyväksytty. Sitten äänestämme koneäänestyksenä tästä lausunnosta. Näin muutettuna äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 33 puolesta, kaksi tyhjää. Onnittelut ja kiitoksia edustaja Ferheijenille. Ja toivottavasti puolustatte kantaamme vahvasti siellä teollisuusvaliokunnassa, jolle tämä lausunto on tarkoitettu. Sitten menemme Rafoxin mietintöön. Öö rahapeleistä ja tässä on tehty paljon kompromissitarkistuksia ihan vielä viime yönäkin. Yksi muutos tulee tähän, johon menemme myöhemmin. Pyytäisin, että esittelijä ehkä äh, edustaja Pietikäinen haluaisi äh, antaa lausunnon. Edustaja Pietikäinen, olkaa hyvä. Very briefly, uh, for... Hyvin lyhyesti. Ensin haluan kiittää muita esittelijöitä oikein hyvästä yhteistyöstä tässä asiassa ja olemme päässeet hyvin kompromisseihin ja haluan erityisesti kiittää avustajia ja myöskin poliittisten ryhmien työntekijä, koska tiedän, että he ovat tehneet todella myöhään yöhön työtä ja äh, nyt tulokset ovat erinomaisia. Erityiskiitokset myöskin omalle äh, avustajalleni Tainalle. Sitten tekninen kysymys. EPP tukee kaikkia kompromisseja, vaikkakaan meidän nimemme ei ole siellä mainittuna teknisistä syistä kaikissa noissa kompromisseissa. Ja samasta syystä ette näe, siis tämä on tekninen kysymys, EPP vetää pois tarkistukset 48, 452, 21, 23, 24, 309 ja 310. 68 varmastikin saitte nämä kaikki tarkistukset, nämä numerot ylös, selvä, niin tietenkin näin aina. Mutta ö, tämä ei siis ollut tuossa lopullisessa äänestysluettelossa, tämä tiedoksi. Ja kun menee kompromissitarkistukseen kahdeksan, kuunnelkaa minua tarkkaan on muutos äänestyslistassa, mitä tulee kohta kohdalta äänestyksen järjestykseen, mutta luen sen teille sitten. No niin, sitten voimme aloittaa. Meillä on äänestys yhtenä ryhmänä tarkistukset 8, 4 2, 3, 5 puolesta. Vastaan hyväksytty. 89 puolesta. Vastaan Hyväksytty. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. Sitten menemme tarkistukseen 116 119 eh, nämä ovat identtiset puolesta. 116-119 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten meillä on Kuuluuko 120 tähän? Hyvä. Sitten 126, 127 ja 128 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa 126, 127, 128. Äänestys päättyy. Hylätty. Nämä ö, tarkistukset on hylätty. Sitten kompromissitarkistus kahdeksan. Nyt on niin, että nämä kohta kohdalta äänestykset teidän äänestyslista on väärässä järjestyksessä, joten ensimmäinen kohta kohdalta äänestys on tämä ilman näitä sanoja osa kaksi ja osa kolme. Eli puolesta vastaan hyväksytty. Sitten seuraava kohta on tämä kohta osa kolme eikä osa kaksi. No, teksti, josta me nyt otamme, äänestämme, on Takes note of the Commission's work on the infringement cases and complaints brought against certain member states. Tämä on nyt se ensimmäinen osa. Osa toi kaksi puolesta Voin lukea tämän vielä kerran? Haluatteko, että luen tämän vielä kerran? Takes note of the Commission's works on the infringement cases and complaints brought against certain member states. Äänestetään tästä. Äänestys alkaa. Tämä on siis tämä osa kaksi ja tämä sana muoto. Äänestäkää nyt vähän nopeammin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta 13 vastaan part three was by agreement was going puheenjohtaja, minä ymmärsin, että tämä kohta kolme jätetään täysin pois. Tämä, nämä sanat, some of which have been dormant since the beginning of 2007. Yes. No sitten meidän varmaan täytyy vain äänestää, jotta hylkäämme tämän muodollisesti, koska ei voida vaan vetää pois osaa kompromissista. Joten sitten kolmas osa puolesta vastaan Tämä on selvästi hylätty, joten ihan selkeä lopputulos. Kiitoksia. Tämä on ainoa muutos, joka minun piti tehdä. Ja sitten menemme eteenpäin aika pitkälle, kun esiteltä ovat tehneet niin hyvää tuota. 121 tarkistus puolesta vastaan hylätty. 142 puolesta vastaan hylätty. 143 ja 44 yhdessä puolesta vastaan hylätty. 149 puolesta vastaan hyväksytty. 150-153 ovat identtiset puolesta vastaan vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Tarkistus 164 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 173 puolesta vastaan hylätty. 179 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä äänestetään tarkistus 190-198 puolesta. Tämä on tarkistettava. 190-198 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylä, hyväksytty. Kahdella äänellä 18 vastaan 16. Juuri 22 puolesta vastaan hyväksytty. 201 puolesta vastaan hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 193 puolesta vastaan hylätty. Juri 13 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 204-207 puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 13 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 18 puolesta vastaan hyväksytty. 221-224 siis kappaleen yhdeksän tarkistukset puolesta vastaan tyjä. hylätty. Sitten kompromissi 14 puolesta vastaan äh, hyväksytty. Sitten tarkistus 233 puolesta vastaan hylätty. Juri 19 puolesta vastaan. Tämä on tarkistettava. Joten juuri 19 äänestys alkaa tiukille menee. Äänestys päättyy. 20 puolesta 16 vastaan hyväksytty. 236 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 253 puolesta vastaan hylätty. Kyllä, anteeksi, meidän on palattava taaksepäin. 236 ilmeisesti hyväksyttiin, niinkö? Sekä hyväksyttiin. Siinä tapauksessa kompromissitarkistus 15 raukeaa. Minä tein siitä sähköisen äänestyksen. Voimme tehdä toisenkin sähköisen äänestyksen, jos haluatte. Äänestys. So, uh, two, uh, Äänestyslistalla on uh, virhe kaksi, kolme, kuutosessa emme ole tämän poisjättämisen puolesta, vaan olemme sitä vastaan EPP-luettelossa. So, so, sorry, this was... Olen pahoittanut, pahoillani. Tämä on ollut tekninen virhe, josta kuulin äsken. EPP vastustaa, sitä tietetään pois kaksi, kolme, kuusi. Well, I think I mean, in view of the fact that, that... No, ottaen huomioon, että siellä oli ihan todellinen virhe, koska ei varmaan nyt on tehty, tehty valtaisa työtä kompromissin puolesta, jos sitten se halutaan hylätä. Eli otetaan nyt sitten uudelleen vielä tämä 236. Olemmeko kaikki samaa mieltä tästä? Niin, minä haluan, että olette samaa mieltä siitä, niin älkää huutako minulle. Uh, things, but... Yleensä en uh, ole samaa mieltä näissä asioissa, kun huomasin, että sihteeristö ei nyt huomannut, mikä on äänestyksen tulos 236, niin siitä syystä minä nyt suostun siihen, että tämä tarkistetaan. As long as the, as all the shadow rap... Niin kauan kuin kaikki varjoesittelijät kannattavat tätä, se on kai tärkeintä, koska he ovat vastuussa. No niin, äänestetään uudelleen. Tarkistusta 236 äänestys alkaa niin, että olemme sitten aivan varmoja siitä, mistä äänestämme. Äänestys päättyy ja hylätty. Siinä tapauksessa voimme äänestää kompromissitarkistusta 15 vielä uudestaan. Kompromissi 15 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Sitten tarkistus 253 puolesta vastaan hylätty. Juri 5 puolesta vastaan hyväksytty. 255 puolesta vastaan hyväksytty. Kut 12 raukeaa, 256 puolesta Tehdään, otetaan koneäänestys tästä. Äänestys alkaa 256. Äänestys päättyy. Hylätty 15 puolesta 19 vastaan, juuri 6 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 257 puolesta vastaan, hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan, hyväksytty. Sitten 273 puolesta vastaan hyväksytty. Kult 5 puolesta vastaan hyväksytty. Kult 8 puolesta vastaan hylätty. Kult 9 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 290 puolesta vastaan hylätty. Ja sitten kaikki muut raukeavat, koska ne ovat osa kompromissia. Ja sitten tarkistus 304 puolesta. Ei sekin raukeaa, koska 290 hyväksyttiin. Ai 290 hylättiin. 304 puolesta vastaan hylätty. No tarkistetaan 304. 304. EPP muutti mielensä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 305 ja kult 13 puolesta vastaan. Hyväksytty. 309 ja 310 puolesta. Tehdään tästäkin koneäänestys. 309-310 äänestys alkaa. Hylätty kolmella äänellä. Kompromissitarkistus 19 puolesta vastaan hyväksytty. 322 puolesta vastaan hyväksytty. 324 puolesta 324 puolesta. Tämäkin menee tiukaksi. Otetaan koneäänestys 324. 324 äänestäkää nyt vähän nopeammin. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä. Kult 14 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 20 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 336 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 346 puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissitarkistus 21 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 356 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 363 ja 364 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan hyväksytty. Kult kolme puolesta vastaan hyväksytty. Kult neljä puolesta vastaan hyväksytty. Juri 23 puolesta vastaan. Juri 23 puolesta vastaan hyväksytty. Kult 17 puolesta vastaan hyväksytty. Kult 18 puolesta puolesta vastaan Tämä ei ole laisinkaan selvää. Nostakaa nyt kädet puolesta vastaan. Hyväksytty selvästi. Kompromissitarkistus 23 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 24 puolesta vastaan hyväksytty. 367 ja 368 puolesta vastaan hylätty selvästi. Kompromissi 25 ja 26 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Kult 34 puolesta vastaan hyväksytty. 375 puolesta vastaan hyväksytty. 384 puolesta vastaan hyväksytty. 385 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan hyväksytty. Kult 26 puolesta vastaan hyväksytty, Kult 27 puolesta vastaan hyväksytty, Juri 17 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 28 puolesta vastaan hyväksytty, 406 puolesta vastaan Falls if amendment... 406 siis raukeaa, jos 4160, tai 4160 itse asiassa raukesi. This is eligible because it adds to the... Niin, mutta kyllä tämä on ok, koska se lisää kompromissia 406 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kult 30 lisäyksenä 406 puolesta vastaan Hyväksytty kult 33 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan hyväksytty. Juri 18 puolesta vastaan. Tästä on tehtävä koneäänestys. Minä luulen, että se hyväksyttiin, mutta on parempi, että tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 vastaan 14. Kompromissi 30 puolesta. Niin siinä on suullinen tarkistus kyllä. Kompromissi tarkistus 30 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten menemme tarkistukseen 413. 413 puolesta. Vastaan. Hylätty. 400 puolesta vastaan hylätty. 415 puolesta vastaan hyväksytty. Kult 13 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Kult 32 puolesta vastaan hyväksytty. 421 raukeaa. 422 puolesta vastaan Tarkistetaanpa tämä. 422. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. 18 vastaan 17. 23 puolesta vastaan. Hylätty. Kult 29 puolesta vastaan hyväksytty. Kult 35 puolesta vastaan, hyväksytty. Juri 25 puolesta vastaan, hyväksytty. 425 puolesta vastaan, hylätty. 285 ja 362 puolesta vastaan, hyväksytty. 366 puolesta 66 puolesta. Se on sama, okei. Okay. Sitten johdantosa viitteet 1, tarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty, tarkistus 2-18 puolesta vastaan hyväksytty, tarkistus 3 vedetty pois, tarkistus 4 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 6, 12 ja 17 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 7 ja 13 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistukset 15 ja 16 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten johdantosen kappaleet 19 puolesta vastaan eh, hyväksytty 20 puolesta vastaan hyväksytty kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan hyväksytty tarkistus 86 puolesta vastaan hyväksytty kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty 45 puolesta vastaan hylätty, 46 puolesta vastaan hyväksytty, 48 puolesta vastaan. Ai se on vedetty pois, sinä vedit sen pois, niinkö? 48 oli e, vedetty pois. Sitten kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus, anteeksi, tarkistus 72 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. 7 28 puolesta. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Tarkistus 78. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 vastaan 14. Tarkistus 79 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 80 puolesta. Meidän tarkistettava tämäkin. Tarkistus 80 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 17 vastaan 17. Tarkistus 82 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 6a puolesta, vas, puolesta pyytäisin vastaan. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme tästä näin muutetusta ehdotuksesta. Loppuäänestys, koneäänestyksen äänestys alkaa. Varmistakaa, että kaikki äänestävät. Onko meitä vain 34? Vain 34. Se oli 36 korttia, mutta vain 34 äänestää. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä on. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 puolesta kolme vastaan. Kiitoksia oikein paljon Ashley Foxille ja kaikille varjoesittelijöille. Say, anybody wish to say anything? Okay. Thank you very much indeed. Uh, we now move on to the uh, opinion uh, for the... Seuraavaksi eh, me eh, liity, siirrymme seuraavaan, joka on julkisesti noterattujen yhteyden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottaminen. Tässä kompromissi viisi puolesta vastaan. Hyväksytty. Numero kuusi puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten 50 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 51 puolesta, vast, puolesta vastaan. Hyväksytty. 54 54 hyväksytty. 55 puolesta vastaan hylätty. Kuusi puolesta vastaan. Tar- tarkastetaan tämä koneella. Siis 6 ja 56. Uh, right, the vote's closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seitsemän puolesta puolesta siis. Go ahead. Voisitko hieman odottaa? voisitko hieman odottaa, että me voisimme odottaa niin kauan, että salissa on hiljasta, koska tämä on hyvin tärkeä äänestys. On tärkeää, että olemme täällä hiljaa rauhallisesti. Niin, minä tässä ajattelinkin juuri pyytää, että ihmiset lähtisivät hiljaa ulos salista, ne niin mitkä lähtevät. Niin, tässä tietenkin oli paljon ihmisiä ja kaikki olivat kiinnostuneita edellisestä. Me olemme numerossa seitsemän Parvanovalta puolesta. Me nyt äänestämme koneella numerosta seitsemän. Uh, the vote is closed. It will be helpful if you could... Toivon, että sitten nopeammin. Tämä on hyväksytty. 57 puolesta vastaan hylätty. 58 puolesta vastaan hyväksytty. 8 puolesta vastaan hyväksytty. 59 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 9 ja 60 puolesta vastaan hyväksytty. 63 puolesta, anteeksi 61, hyppäsin tässä yli. 61 puolesta. Tämä tarkastetaan koneella. Äänestys päättyy. Hylätty. 62 puolesta. Puolesta. Varmaan tämäkin koneella tarkastetaan. Siis numero 62. Pyydän nopeaa äänestystä. Hyväksytty. 63 raukeaa, 64 puolesta vastaan hylätty. 65 puolesta vastaan hylätty. 66 puolesta. Tämäkin tarkastetaan. Hylätty yhden äänen enemmistöllä. Sitten sitaatit. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 11 kohta kohdalta te näette ykköskohdan. Täällä otetaan pois sanoja puolesta vastaan tyhjä. Sitten osio kaksi puolesta. Tämäkin tarkastetaan koneella. 34 ääntä. Tämä on yhden äänen enemmistöllä hyväksytty. Numero 13 puolesta. Vastaan. Tämäkin täytyy nyt tarkastaa. Mä luulen, että se oli hyväksytty. Siis numero 13 äänestetään nyt siitä. Kahden äänen enemmistöllä hyväksytty 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 16 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 2. Tässä on kohta kohdalta ensimmäinen osio. Ykkösosa äänet poistettu puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kakkososa puolesta vastaan se on hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hävy, hyväksytty. 19 hyväksytty. 21 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta tämäkin täytyy koneella vielä tarkastaa. Täällä on vain 30 äänestäjää. Nyt äänestys päättyy hylätty. 22 puolesta vastaan hyväksytty. 5 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan hylätty. 23 puolesta vastaan hyväksytty. 25 puolesta vastaan hylätty. 26 puolesta vastaan. Tämäkin tarkistetaan. Numero 26 äänestys päättyy. 17 kautta 15 hyväksytty. 27 puolesta vastaan hylätty. Meillä on 28 plus suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. 29 puolesta Tämäkin täytyy tarkistaa koneella. Luultavasti hylätty 29. Äänestys päättyy yhden äänen enemmistöllä hyväksytty. Kompromissi 4. Anteeksi, tässä vielä ensin numero 30. Puolesta vastaan. Äänestävätkö liberaalit? Emme tiedä. Tämäkin tarkistetaan. Liberaalit eivät äänestäneet tästä kohdasta. Nyt siis äänestäkää numerosta 30. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli liberaatkin äänestivät puolesta. Sitten kompromissi neljä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 34 puolesta vastaan

hylätty 41 puolesta vastaan, hylätty 42 puolesta vastaan, hylätty 43. Okei, tarkistetaan 42. Koneellisesti 42. 32 äänestäjää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos, että pyydettiin tarkistusta. 43 puolesta vastaan hyväksytty. 44 puolesta vastaan hylätty. Ja nyt sitten lausunnosta kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt hyväksytty 27 puolesta, kolme vastaan, kolme tyhjää. Kiitoksia. Sitten meillä on vielä kaksi lyhyttä äänestystä ja pyydän, että pyydä, pysytte paikalla, koska tarvitsemme enemmistön. Tässä on toisen käsittelyn käsittely. Tässä Kreutzmannilta teollisen tekemisoikeuksien tullivalvonnasta. Haluatteko puhua tästä? Me aloitamme tästä nyt koneäänestyksen. tästä konsolidoidusta versiosta. Äänestys Ai nyt on täällä enemmän ihmisiä. Äänestys päättyy. 27 kautta yksi kiitoksia. Ja sitten tässä leludirektiivissä oli tämä korjaus, korjausteksti. Lelujen turvallisuutta käsittelevästä asiasta. Tässä on keskusteltu esittelijöiden kanssa nyt tästä oikaisusta äänestetään leluturvallisuudessa. Äänestys alkaa. Siis leludirektiivin tekninen oikaisuäänestys päättyy ja tämäkin on hyväksytty 30 puolesta, ei kukaan vastaan. Kiitoksia. Sitten me siirrymme me olemme itse asiassa vähän edellä aikataulusta. En nyt tiedä sitten, onko täällä paikalla kaikki, joiden pitäisi. Me pidämme viiden minuutin lyhyen tauon. Ja kaikki voivat sitten lähteä, jotka haluavat eh, lähteä, ja sitten me käsittelemme tämän tauon jälkeen yhteistä eurooppalaista kauppalakia. Right. Thank you very much, everybody. We're spot on time. I'm sorry, um, next time we all uh, assume the votes will go a bit more. No niin. Okei, okay, tässä aloitamme työt ja tervetuloa nyt tähän yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista on kysymys. Meillä on täällä Evelyn Gebhard ja Hans-Peter Mayer, Hans Mayen ja myöskin muita henkilöitä, jotka ovat olleet varjoesittelijöinä. Ja herra Stone Meyer, joka on hyvin usein täällä valiokunnassamme vieraana. Ehkä me annamme hänelle aikaa tässä vähän enemmänkin kertoa näistä asioista. No niin, kumpi näistä esittelijöistä aloittaa? Herra Mayer saa nyt herra Gebhardilta vuoron ensimmäisenä ja käsittelemme tarkistuksia. Ja sitten kaikki muut, jotka haluavat puhua tästä asiasta. Ja, danke schön. Auch danke schön für den Fort. Niin, kiitoksia. Kiitoksia siitäkin, että sain nyt etusijan. Me tässä kyllä sitten vaihtelemme tätä vuoroa, Evelin. No niin, meillä on nyt keskustelu tarkistuksista, jotka liittyvät yhteiseen eurooppalaiseen kauppaoikeuteen. Haluan vaan muistuttaa siitä, että periaatteessa tämä asia on meitä pohdituttanut jo monessa valiokunnassa pitkään ja että täysistunto on jo kerran periaatteellisesti äänestänyt siitä, millaisessa muodossa tällaisen kauppaoikeuden tulisi olla. Ja parlamentti silloin suurella enemmistöllä äänesti tällaisen valinnaisen kauppalain puolesta. Nyt meillä on tässä ehdotus ja hyvin paljon tarkistuksia. ja monet ovat siis nähneet vaivaa ja tehneet paljon tarkistuksia tähän komission ehdotukseen. Tässä on kaksi eri vaihtoehtoa esittelijöillä, jotka eivät jotenkin sovi yhteen. Periaatteessa me emme pysty tekemään kompromissia. Yksittäiskysymyksissä kyllä, mutta periaatteessa emme pääse kompromissiin. Näin tässä seuraavan ongelman. Evelin ja jotkut muut haluaisivat valinnaisen välineen sijaan sitä, että vähän aikaa sitten voimaan astunut kuluttajansuojadirektiivi ast, laajentuisi ja Robert Rochefort halusi vuoden 1999 kauppahyödykedirektiivin laajentamista, samoin kuin että arvioidaan mm, tuotteiden elinkaarta – ja luotaisiin puitteet, mitä tulee ympäristöön, suojeluun ja energiaa tuotteisiin vuodelta 2009. Myöskin pyydetään tutkimusta komissiolta tuotteiden elinkaaresta. Nyt minulla on sellainen vaikutelma, että ajatellaan, että tätä komission kauppalakia. Sen sijaan tämän valinnaisen kauppalain sijaan voitaisiin täysin rajattomasti muuttaa erilaisia vanhoja asetuksia ja direktiivejä. Tämä ei mielestäni oikeudellisesti ole mahdollista, koska meillä ei ole aloiteoikeutta, koska me emme ole täytäntöönpaneva elin, vain komissio. Tällaisia vaatimuksia mielestämme pystyisimme esittämään ainoastaan valiokunta-aloitteisessa mietinnössä, mutta emme tällaisen komission konkreettisen ehdotuksen puitteissa. Tässä on nimittäin ainoastaan kyse siitä, haluammeko valinnaisen kauppalain vai emme. Minä sen haluaisin, Evelin ei sitä halua, hänen pitäisi siis sanoa ei, mutta ei vaatia tämän direktiivin puitteissa jotain aivan muuta, tällaista artiklalakia, että yhdellä lailla muutettaisiin muutettaisiin monia muita lakeja. Tästä mielelläni olisin kuullut muilta kollegoilta, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Mitä tulee tarkistusten sisältöön, Äh, että myös EPPn ulkopuolelta äh, monilta kollegoilta on tullut hyvin äh, tuettavia ehdotuksia. Tämä koskee erityisesti Mitro Repon, Eigenholzerin, Mandersin, Kreutzmannin, Obermannin, Mayerin tarkistuksia. Tällaisia tarkistuksia, jotka sopivat tähän järjestelmään. Muuten voimme tehdä myös kompromisseja tämähän kaikki on mahdollista, mutta nyt kysymys kuuluu, että miten me toimimme, kun meillä on niin erilaiset lähestymistavat. Me varmasti me esittelijät vielä tapaamme ja keskustelemme tästä. Sanoin jo, ja minä korostan vielä, että parlamentti periaatteessa on jo päättänyt tukevansa valinnaista kauppalakia – Saksassa esimerkiksi tämä on vähän vaikeaa. Liittopäivät hylkäävät valinnaisen kauppalain liittoneuvosto. Myös Evelinin ryhmä on siellä dominoiva. Haluaa, että halutaan tätä valinnaista, siellä halutaan tätä valinnaista kauppalakia. Kyllä, kyllä, ne, liittoneuvostossa näin halutaan. Se pitää kiinni siitä, se on mielenkiintoista. No, joka tapauksessa nämä kaksi asiaa ovat nyt vastakkain ja nyt on katsottava, miten neuvotellaan ja miltä enemmistöt näyttävät. Kiitoksia. Good. Well, täytyy varmasti jotakin tästä sopia, mutta tässä nyt on aivan selkeä kanta ja saksalainen näkemys. Meillä tämä asia on vähän eri tavalla. Sitten Evelyn. Kiitoksia, jotta ei syntyisi mitään vääräkäsityksiä liittyen neuvoston päätös tehtiin silloin, kun meillä ei vielä ollut sosiaalidemokraattien enemmistöä siellä, joten ei pitäisi nyt väittää, että SPDllä on nyt yhtäkkiä eri kanta. Ja sitten haluaisin muistuttaa siitä, että kansanedustajat Saksassa liittopäivillä. Siellä kaikki ryhmät, kaikki ryhmät yksimielisesti tekivät päätöksen tätä valinnaista kauppalakia vastaan. Ja tämä pitäisi olla myös tärkeä viesti äh, Saksan hallituksille, koska liittopäivät ovat merkittävät Saksan äh, politiikan muokkaamisessa. Erään toisen asian väärinkäsityksen haluaisin myös poistaa Wallisin mietin josta aina väitetään, että sitä kautta Euroopan parlamentti olisi jo sairaan sanonut, että meillä on valinnainen järjestelmä, niin minä nyt pyytäisin, että tämä mietintö luettaisiin oikein tarkkaan. Siinä kyllä sanotaan, että se on malli, jota kannattaa harkita, mutta jotta komissiolle annetaan tehtäväksi vaikutusten arvioinnissa hyvin tarkkaan katsoa, mitä seurauksia tällä voisi olla, mutta myös tarkastella muita mahdollisia malleja. Ja meidän parlamenttimme palveluyksiköt ovat hyvin tarkkaan syynänneet tämän komission vaikutusten arvioinnin, sanovat, että menetelmän kannalta se on kyllä tehty oikein, mutta siinä on kyllä joitakin asioita, jotka ovat ongelmallisia. Yksi on se, että johtopäätelmät perustuvat, ovat huonoissa kantimissa tai huonosti perusteltuja. Tämä on siis ongelmallista. Ja komission palveluyksiköt itse ovat sanoneet, että vaikutusten arvioinnin suuri puute on se, että sen tavoite nimenomaan oli tämä valinnainen järjestelmä, eikä näitä muita mahdollisuuksia ole tarkasteltu riittävästi, jotta nähtäisiin, mikä malli olisi paras. Ja mielestäni tätä ei saisi unohtaa tässä yhteydessä, sillä on kyllä tärkeää, että kun laadimme lainsäädäntöä, meidän on luotava konkreettista lainsäädäntöä, joka seisoo vakailla jaloilla ja jolla on perustelunsa. Nyt sitten tarkistuksista. Minun on sanottava, että minä sain äh, aika paljon erittäin hyviä tarkistuksia ja äh, toisin kuin Hans-Peter, minä otan kaikki tarkistukset vakaan, enkä mm, ryhdy puhumaan tähän äänensävyyn Hans-Peter, että yritetään ö, äh, joitain asioita muka pitää naurunalaisina. Minä aion jokaista tarkistusta vakavasti käsitellä ja tarkkaan arvioida. Robert Rochefort ehdotuksissaan on ottanut esiin myös kysymyksiä, jotka ovat erittäin tärkeitä, nimittäin, että myös mm, käytetyn tavarat, markkinat on otettava paremmin huomioon. Ja tämä on asia, joka kuluttajan suojan alalla on jätetty sivuun tai jopa unohdettu, ja tämä on asia, jota meidän olisi hyvin tarkkaan katsottava. Meidän tulisi myös katsoa sitä, mitä kollegani Vaidon ja Mitro Repu ovat tehneet, koska he sanoivat, että, ja tulee tähän vaihtoehtoiseen valinnaiseen järjestelmään, niin sinä teet tarkistukset. Me seuraamme tätä. Meillä on muutamia muita kohtia. Ei pitäisi nyt sitten ajatella, että Mitro Repo ja Jo Weidenholz kannattavat tätä valinnaista järjestelmää. Ei, vaan he haluavat tähän äm, uusia ehdotuksia, joita äm, minä en ole ottanut mukaan. Ja siksi tätä ei tarvitse enää toistaa. Tämän vain halusin sanoa, jotta ei synny mitään mm, satuiluja tästä. Tämän halusin nyt vielä tässä mainita sen takia, mitä sinä sanoit, Hans-Peter. Täällä on joitakin tarkistuksia, joita minä en yksinkertaisesti voi tukea. Ne ovat näitä tarkistuksia Mayer, Kreutzmann, Colin Langen, eh, joissa tietenkin kannattaa tätä valinnaista järjestelmää, enkä missään tapauksessa myöskään Kreutzmannin tarkistuksia, jossa kuluttajan tasoa alennetaan, ei vaan tätä komission ehdotusta, vaan myös todellinen kuluttajansuoja niin kuin se jäsenvaltioissa on tai esimerkiksi kuluttajansuojadirektiivissä, jonka hyväksyimme 2011. Ähm, tätä me emme voi missään tapauksessa hyväksyä ryhmässäni, siksi äh, Era Kreutzmann, minun on sanottava teillä selvästi ei. Vähemmän kuluttajan suojaa, kuluttajasuojan jäsenvaltioissa, sitä ei voida hyväksyä. Se, mitä oikein tarkasti haluaisin vielä katsoa, Tera Foxin tarkistukset, eh, niitäkin voin eh, tukea. Eh, se, mitä haluaisin myöskin vielä myönteisissä valoissa tarkastella, se, että ehdotuksessa oli vähimmäisharmonisointi ja pyytäisin, että herra Staudemeyer ei puhuisi minimiharmonisoinnista, vaan vähimmäisharmonisoinnista, joka on oikea termi saksaksi, koska vähimmäisharmonisointi ei tarkoita minimiharmonisointia, vaan sitä, että vähimmäistasolla harmonisoitaisiin. Ja minä toivoisin, että sinne otettaisiin mahdollisimman paljon mukaan. Ja edustaja Rochefort haluaa ennemminkin silloin, kun mahdollista saada aikaa maksimiharmonisointia. Minä olen valmis kulkemaan tätä tietä, koska jos tietyillä saroilla todellakin pystyttäisiin yhdessä luomaan pidemmälle eh, vievää lainsäädäntöä koko Euroopan unionissa, se on mielestäni hyvä asia. Ja sitten se tarkoittaisi lopulta, että että toimisimme kutun kuluttajansuojadirektiivissä herra Schwabin kanssa, että varmistamme, että tulee tällainen sekoitus siinä, missä se on mahdollista, myös maksimiharmonisointi ja se, missä se ei ole mahdollista, koska jäsenvaltiot eivät siihen suostu, niin siellä sitten meillä olisi vähimmäisharmonisointia. Se on mielestäni paras tapa toimia. Ennen kuin päätän puheenvuoron, niin olisin vielä halunnut esittää pyynnön, koska näen, että neuvostokin on täällä paikalla. Ja koska herra Leene eilen Eilen minulla oli mahdollisuus jurivaliokunnassa esitellä tarkistukseni ja herra Leene sanoi, että neuvostohan nyt kannattaa ihan selvästi tätä valinnaista järjestelmää, ja että Liettuan puheenjohtaja valtio tulee nostamaan tämän yhdeksi prioriteeteistaan, niin nyt minä haluaisin Irlannin puheenjohtajavaltiolta kysyä, mikä todellinen asiaintila on, koska kun olimme Liettuassa, mm, Malcolm varmasti ähm, muistat, me keskustelimme tästä myös talousministerin kanssa, niin siellä ministeri sanoi, ettei se ole meille mikään suuri prioriteetti. Emme me aio viedä tätä eteenpäin. Nyt minulla on hyvin erilaiset puheenvuoroja tässä, ja kun Irran puheenjohtajavaltio on täällä, niin olisi varmaan ihan hyvä, jos se kertoisi meille, mikä tilanne nyt oikein on. Ja ennen kuin päätän puheenvuoroni, niin sitten haluaisin vielä ää, äh, erään asian sanoa. Nimittäin eräs asia minua ää, äh, harmittaa kovasti Hans-Peterin ja jurivaliokunnan ää, ähm, esityksessä, että tehdään ero rajat ylittävän ja ei-rajat ylittävän välillä, että tehdään ero eri tuotteiden välillä ja että sitten artikla 13 annetaan mahdollisuus myös äm, niille valtioille, joilla ei ole tällaista valinnaista järjestelmää, jotta tämä valinnainen järjestelmä sisämarkkinoita varten, sisäisiä markkinoita varten käyttöön. Siinä minä kovasti pelkään, että syntyy täydellinen kaos loppujen lopuksi, jossa kuluttajat ja yrittäjät eivät enää laisinkaan tiedä, missä mennään, koska kuten eräs suoramarkkinoiden noin niin edustaja Ranskasta, jonka maanantaina tapasin, sanoi, hän sanoi, rova edustaja Gebhardt, tämä valinnainen malli on meille erittäin vaikea asia ja me olemme nimittäin tarkistaneet, miten, me saa, miten nuoret kuluttajat menevät markkinoille ja usein he menevät kauppaan, vaan eivät osta tätä tuotetta kaupasta, vaan ostavat sen netistä tai toisinpäin. Mutta aina useammin käy näin, koska nämä nuoret ovat hyvin verkostuneita. He käyvät kaupassa ja käyttävät kännykkäänsä tehdäkseen tilaksen. Ja sitten kaupassa käy se tilanne, että nyt täällä kaupassa mm, minä voin ostaa vaikka Saksan tai Ranskan lainsäädännön mukaisesti, mutta netissä tämä minulle tarjotaan eri hintaan, ehkä halvemmalla, mutta minulla on tämä valinnainen eurooppalainen kauppalaki, mitä tämä sitten minulle tarkoittaa lopulta ja sekaannus on valtava. Jos nyt ajattelemme tämän päivän nuoria, jotka ovat yhteydessä, jotka käyttävät kaikkia mahdollisuuksia. Ja sitten me tarjoamme heille tällaista sekasotkua, onko se sitten järkevää. Se, sitä meidän olisi todellakin pohtittava. Tämä valinnainen oikeus todennäköisesti lopuksi olisi vain tällainen työnhankintamenetelmä lakimiehille, mutta se ei lisäisi oikeusvarmuutta. I think we can come back on that later. I'll give the me varmaankin mm, palaamme näihin myöhemmin. Annan esittelijöille sitten mahdollisuuden puhua näistä asioista. Niin siis, jos tämä näin nyt tapahtuu ja minäkin tiedän sen, että ihmiset menevät kauppaan, katsovat hintoja ja, ja ostavat internetistä, koska useinhan tuote on halvempi, kun varastointikustannuksia ei ole. Jos tulee vaikka tarjous Ranskasta, Liettuasta, Espanjasta, eh, niin silloinhan ongelmat ovat vielä eh, suuremmat, koska siellä on kolme neljä eri oikeudenkäyttötapaa eh, takana, eli silloin noudatetaan kunkin maan näitä sääntöjä. Um Mutta yhtä asiaa että saa unohtaa, meillä on tämä perustuksisääntö, jonka mukaan kuluttajan oikeus menee pidemmälle ja sehän otetaan pois voimasta, jos meillä on valinnainen järjestelmä. No tämän tyyppisiä asioita on keskusteltu monissa periaatekeskusteluissa, mutta nämähän tulevat aina esille uudestaan ja uudestaan ja vaikutusarviointiin liittyviä. Mutta nyt meidän täytyy kuulla muilta varjoesittelijöiltä, Kreutzmann ja äh, Fox. Jos äh, jotakin halutaan sisämarkkinoilla edistystä vai e-, eikö haluta, jos äh, me nyt palaamme tähän kuluttajaoikeuksiin ja edelleen, niin ensimmäinen asiahan on se keskustelu, jota olemme Majerin kanssa käyneet. Olemme kokeneet myös, esimerkiksi Schwab halusi vahvistaa kuluttajan oikeuksia, koska meillä on erilaisia eh, kulttuureita tässäkin asiassa. No nyt sitten tämä valinnaisuus, eh, jos E, jos tämä halutaan nyt osaksi kuluttajien suojaa, niin mitä tässä sitten tapahtuu? Yhtään yritystähän ei voida pakottaa toimimaan tällä tavalla. Ja meidän täytyy sitten miettiä, että tuleeko tässä nyt suuremmat markkinat e, ja miten tämä vaikuttaa kulujen suojaan, niin e, ja, ja miten se vaikuttaa omaan alaani. Tai sitten toisaalta voidaan havaita, että tästä tämän myötä tulee vain uusia riskejä. Sellainen yritys, joka toimii Saksassa ja mm, Ranskassa suurilla markkinoilla, ei ole kiinnostunut pienemmistä maista, koska siellä ei ole suuria markkinoita. No sitten tässä on tämä valinnainen oikeus koska eh, kuten Majerkin sanoi, niin tämä yrittäjä ja kuluttaja ovat sit siinä tapauksessa saman alain alaisena ja ne, he voivat molemmat päättää, sovelletaanko tätä vai ei. Mitä me voimme sitten tälle asetulokselle tehdä, jos täällä nyt komissio ehdottaa valinnaista järjestelmää? Siihen minä suhtaudun hyvin epäilen eh, nimenomaan kuluttajasuojan takia on, on monenlaisia asioita, joita tässä on jo tehty. Mitä tämä yhteinen eh, kauppalaki, mitä siihen pyritään, niin pyritään siihen, että kuluttajan suoja paranee ja tällainen valinnainen kauppalain sisältävä asetus, niin se ei hyödytä meitä yhtään mitään, jos ei yrittäjä sitä todella käytä hyväkseen. On pienten maiden, maiden asukkaita ja yrittäjiä, jotka haluavat sitten suurille markkinoille – Ja mitä silloin halutaan tehdä suurille markkinoille tehdä, mennään, niin silloinhan käytetään internettiä. Ja mitä sitten tapahtuu, mennään kauppaan, katsotaan mitä kukin maksaa ja sitten mennään internettiin katsomaan, eh, mitä se internetissä maksaa. Jos jossakin eh, tuote on 100 euroa halvempi, niin, niin eihän se aina sillä tavalla mene, koska se riippuu myöskin siitä, mikä tuote on kysymyksessä ja miten tämä eh, toimii, mikä laite tahansa on kysymyksessä. On tietenkin sellaisia tuotteita, joihin ei tarvita teknistä apua, jota voidaan internetistä hankkia – ja sellaisia, jonka ostamiseen ei tarvita paljon ennakkotietoa. Tässä on nyt kysymys siitä, että mm, jos halutaan tämä valinnainen oikeus, niin täytyy sitten ottaa selvää, että kumpaa todellisuudessa sovelletaan. On Saksassa elinkeinoelämä on tätä vastaan, koska sanotaan, että se ei hyödytä meidän yrityksiämme. Eihän tässä nyt mikään ongelma ole. Tässä on nyt tällainen placebo-tapaus. Onhan tämä tietenkin myös niin, että mm, jos Berliinissä tätä, Berliinissä tätä valinnaisuutta eh, vähän eh, epäillään, ja kun kuluttajasuojasta on kysymys, Eli välttämättä tästä ei ole mitään hyötyä. Mr. Fox. Sitten Fox. Well, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Sanoisin herra Kreutzmanille, että minä haluan, että sisämarkkinat etenevät. Tämä varmasti tiedätte. Tämä ei kuitenkaan vie tätä asiaa eteenpäin ollenkaan. Päinvastoin tässä mennään taaksepäin. Ehkä tämä liittyy enemmän Vivian Reddingin henkilökohtaisiin kunnianhimoisiin tavoitteisiin kuin suojelun parantamiseen. Tiedätte, että minä vastustan tätä kaikilta osin ja epäilenpä kovasti millään lailla hyödyttäisikö tämä kuluttajajäsenvaltiossa ja Gebhardin tavoin minun huolettaa se, että tässä kaikki osapuolet ovat tätä vastaan. Miksi oikein hukkaamme aikaamme tähän ehdotukseen, kun meidän pitäisi oikeastaan käsitellä todellisia rajat ylittävän kaupan esteitä, kuten vaikkapa erilaiset mainostamissäännöt ja monimutkaiset verotusjärjestelmät. Minun mielestäni tämä aloite vain tuo lisää epävarmuutta siihen, kuinka uusia instrumentteja tulkitaan ja myöskin nykyisen lainsäädännön tulkitsemiseen. Tämä tuo lisää kuluja myöskin ja sen varmasti ala ja kuluttajat joutuvat tuntemaan nahoja määrärahoissaan. Ja niin minulla olisi kysymys komissiolle, minkä takia me edelleen tätä ehdotusta täällä pähkäilemme, kun te olette jo sanoneet, että tuo teidän ähm, vaikutusten arviointinne oli ihan huono meidän täytyisi olla pragmaattisia ja käsitellä tätä ehdotusta tietysti, joka on edessämme. Ja minä olen yrittänyt ollakin pragmaattinen ainakin tarkistuksessa, joita olen jättänyt. Vaikka mielestäni tämä on aika radikaalinen lähestymistapa, niin tuen Gebhardin tarkoitusta muuttaa tätä direktiiviä. Ja minun täytyy myöntää, että tiedon puute on nyt näiden vaikutusten vaikutuksesta, muutosten vaikutuksesta ollut vähän vähäistä ja mielestäni nyt komission pitäisi tehdä vaikutusten vaikutusten arviointi sen osalta, mitä, mitä vaikutuksia tällä direktiivillä on suhteessa nykyiseen asiantilaan. Ja todennäköisesti he eivät sitten tähän kuitenkaan ryhdy, koska he ovat nyt menossa kohti tiettyä päämäärää riippumatta siitä, mitä todisteita sen hyödyllisyydestä saadaan. Useita osa-alueita pitäisi tässä käsitellä, jotta saataisiin lisää tasapainoa tähän esitykseen ja että se tulisi edelleen kuluttajien hyödyksi. Olen jättänyt tarkistuksia muun muassa tuohon hylkäämisoikeuteen sekä oikeuksien hierarkian sekä eri malleihin ja näihin tiettyihin standardisääntöihin. Mielestäni äh, ainakin äh, tämä äh, toisi ikäviä muutoksia Iso-Britannian palautusoikeuksiin. Nyt tuotteet voi palauttaa, jos ne ovat viallisia. Mutta tämän etuksen pohjalta voitaisiin valita tietty korjausoikeus ja sillä tavalla tämä palautusoikeus ei enää olisikaan voimassa. Ja tällä tavalla tämän kauppaoikeuden kauppaoikeus suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön lisää sekaannusta ja sekoittaisi kaiken kaikkiaan eri toimijoiden rooleja. Minä olen jättänyt tarkistuksia Gibhardin kanssa tästä näistä mallisopimuksista, samoin myöskin äh, kun kysymys on äh, vaihtoehtoisesta riitojen ratkailumenettelystä. Tarvitaan sellaisia sopimuksia, jotka ovat täysin kuluttajasuojadirektiivin kanssa samassa linjassa ja jotka pyrkivät harmonisoimaan toimintaa niin ala kuin kuluttajatkin tietysti hyötyvät näistä sopimuksista, jotka pohjaavat kuluttajien eh, kuluttajalainsäädäntöön. Joka tapauksessa toivon, että kuluttajan suoja taattaisiin korkeammalla tasolla. Tämä vaikuttaisi kaikkiin toimijoihin ja tämä olisi hyvä tapa, jolla myöskin kuluttajan luottamusta sisämarkkinoihin lisättäisiin ja luotaisiin myöskin eri toimijoille, alan toimijoille rajat ylittävällä tavalla yhtäläiset toimintaedellytykset. Ja sitten mitä tulee neuvostoon, niin tässä ei ole mitään järkeä tässä ehdotuksessa. Tämä on vain vahingoittava ja se on täysin ristiriitainen. Ja oikeastaan sillä, mitä minä ajattelen irlantilaisesta, ei kuitenkaan ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Everybody, uh... Kiitos nyt kaikille. Minä lupasin tässä, että vielä on vastausaikaa. Ja jos nyt tässä Irlannin puheenjohtajan puolelta halutaan tähän asiaan vastata, mutta Sedmeier, minä kuitenkin haluaisin tietää, mitä näistä tarkistuksista olette mieltä. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Sanon ensinnäkin muutaman sanan asiasta, joka nousi esiin useiden meppien puheenvuorossa vaikutusten arvioinnista ja sitten muutama sana tämän välineen luonteesta, harmonisointia, minkälaista harmonisointia, valinnainen vai ei. Ja sitten haluaisin kommentoida tätä edustaja Gebhardin käytännön esimerkkiä. Mielestäni se oli erinomainen esimerkki ja tässä nyt haluaisin näyttää, miten se toimii käytännössä. Niin, ihan lyhyesti. Ensinnäkin vaikutusten arvioinnista. Ensinnäkin tämä on reaktio eh, edustaja Foxille. Me emme todellakaan eh, myönnä, että meidän omassa vaikutusten arvioinnissa on puutteita. Päinvastoin, meidän olemme ylpeitä siitä, se on mielestämme hyvä vaikutusten arviointi. Sitten edustaja, Kri, eh, edustaja Gebhardin kritiikki. Edustaja Gebhard sanoi, että ehm, johtopäätelmät perustuivat hu- huonoille perusteluille tiedoille. Meillä on kaikki kvantitatiiviset tiedot, me hyödyn käytimme kaikkia niitä tietoja, joita meillä oli. Jos ei kvantitatiivisia tietoja ollut, niin sitten tämä perustui kvalitatiivisille tiedoille ja myös vaikutusten arviointiyksikkö Euroopan parlamentissa tämän tunnusti. Silloin kun olettamukset perustimme kvalitatiivisille tiedoille, sanoimme tämän avoimesti ja sitten kerroimme, miten nämä oli laskettu. Ja se, että transaktiokustannuksille ei ole yleistä määritelmää, jolle nämä olettamukset olisi voitu perusteltua perusteella, niin sen teidän oma vaikutusten arviointiyksikkönnekin tunnusti. Tärkeintä on se, että käsittelimme eri vaikutusten arviointimalleja. Kysy on vähimmäisharmonisoinnista, mielelläni käytän tätä sanaa edustaja Gebhardt, ja täysharmonisoinnista. Ja ensin on sanottava, että vähimmäisharmonisoinnissa on kaksi ongelmaa. Vähimmäisharmonisointi ei saavuta sitä tavoitetta, että että erot kansallisten oikeuksien välillä poistuvat vähimmäisharmonisoinnin jälkeen nämä pysyvät vieläkin yllä. Ja sekä vähimmäisharmonisoinnissa että täysharmonisoinnissa on se suuri ongelma, että ne yritykset, jotka eivät halua laisinkaan äm, viedä tuotteitaan, vaan ainoastaan kansallisesti myydä tuotteitaan, niin tämä aiheuttaisi noin 209 miljardin euron ö, kert- tai kustannukset, jotta ne oppisivat tämän oikeuden käytön. Kun tuossa valinnainen kauppalaki aiheuttaisi 1,9-1,8 miljardin euron kustannukset, mutta ainoastaan niille yrityksille, jotka tätä välinettä haluavat käyttää, ne käyttävät sitä, jos siitä on niille hyödyllistä välttyä. Ja nyt sitten tämä käytännön esimerkki, mielestäni tämä edustaja Gebhardin esimerkki oli aivan erinomainen. Nyt ajatelkaapa, että joku ostaa kaupasta tuotteen ja hän ostaa sen kansallisen tuotteen lainsäädännön pohjalta, tai sitten hänellä on äh, iPadin mukana ja hän katsoo siitä, että löytääkö hän tämän netistä halvemmalla. Ja hän todellakin löytää sen netistä halvemmalla jostain toisesta valtiosta. Tavallinen kuluttaja, sen tiedämme kaikista kuluttajan tutkimuksista. Pääsyy, miksi kuluttaja tekee kulutuspäätöksen, on hinta ja jonkun tuotemerkin hyvä maine. Kuluttaja ei edes tiedä, että on tiettyjä oikeuksia rajat ylittävässä kaupassa. Yleensä hän ei lue yleisiä kauppaehtoja ja jos hän ei lukee, hän ei yleensä niitä ymmärrä. Joten kuluttaja päättää hinnan ja merkin perusteella. Ja sitten yhteisen eurooppalaisen kauppalain pohjalta hän voi todellakin ostaa tuotteen, joka on halvempi, eikä hänellä ole mitään pelättävänään, koska kuluttajan suojan taso on korkeampi tai samanarvoinen kuin se taso, joka hänellä yhteisön säädösten ja melkein kaikkien kansallisten ei-harmonisoitujen lakien mukaan on. Joten hänellä on suurempi ö, mahdollisuus vaihtoehtojen mahdollisuus hinnoissa, mutta hänen ei tarvitse huolehtia ö, asemastaan kuluttajana, mutta edustaja Kreutzmann sanoi, että eihän kuluttajan täydy ostaa tätä netistä. Hän, hän voi ostaa sen myös kaupasta, jos hänelle kansallinen laki on tärkeämpi eikä hinta niin tärkeä. Minä ostan tämän tuotteen kaupasta, koska tunnen tämän kauppian, mutta nyt me voimme antaa kuluttajalle vaihtoehdon, mahdollisuuden valita, jota sillä ei tämänhetkissä Rooma 1 asetuksen mukaisesti ole. Ja sitten ihan lyhyt vastaus edustaja Foxille. Olen hyvin kiinnostunut kuullessani eh, siitä, että komissio teki vaikutusten arvioinnin joidenkin meppien minimiharmonisointitarkistuksista toimielten välisen sisäisen käytännesääntöjen mukaan jokaisen toimielimen täytyy tarkistaa muutostensa vaikutusten arviointi. Tämä ei ole komission tehtävä. Me olemme tehneet hyvin laajan vaikutusten arvioinnin ja olemme siitä ylpeitä. Kiitoksia puheenjohtaja. Look, we, we do need to uh, move on. Meidän täytyy nyt siirtyä eteenpäin. Tässä täytyy nyt äänestyslista laatia kahdesta hyvin erilaisesta näkökannasta. Ja emmekä halua käydä uudelleen sellaisia keskusteluja, joita on jo aikaisemmin käyty. Mutta tässä nyt vaikuttaa siltä, että komission täytyy vielä vakuuttaa hyvin monia tahoja tästä asiasta. Meillä tulee olemaan kaksi hyvin selkeää kantaa näissä tarkistuksissa ja sitten näiden eli edus, esittelijöiden täytyy sitten tehdä paljon työtä tämän äänestyslistan eteen, että me saamme sen syntymään. E, 17. ja 18. Me kesäkuuta me voimme käydä näistä kompromisseista keskustelua ja toivon, että tulette paikalle ensi kerralla meidän täytyy todella miettiä tätä äänestysrakennetta ja minkälaisia vaihtoehtoja siellä, vaihtoehtoja siellä on. Ja sitten täytyy vain päättää, mille teille lähdetään. Jos Gebhard kanta voittaa, niin silloin täytyy enemmän näitä vaikutusarviointeja saada. Mutta kyllä tämä vaikutusten arvioinnin aika on jo ohi, koska täytyy vain päättää, mitä tehdään. Ja sitten tietysti neuvosto päättää, minkälainen prioriteetti e, asioilla on. Kyllä sielläkin on varmaan huomattu, minkälaisia näkökantoja kentällä on, kuten Foxinkin puheenvuorosta kävi ilmi. esitteli, esittelijät nyt haluat tästä enää puhua, niin ehdotan, että me päätämme käsittelyn tältä päivältä ja sitten 17. ja 18. kesäkuuta jatkamme. Sopiiko tämä esittelijöille? Kiitoksia, hyvä. Kiitos teille Steinmeier, että saimme teidät mukaan tänne keskusteluun. Sitten me siirrymme näihin tupakkatuotteisiin numero 24. Uh, so now, um, if, um, if we could please have some silence, because we need... Toivomme, että täällä salissa nyt ollaan rauhallisia, koska meidän täytyy nyt jatkaa töitä. Meillä on hyvin paljon näitä tupakkadirektiiviin eh, tehtyjä tarkistuksia, yli 400. Täällä on paikalla Kreutzmann. Eh, herra Kreutzmann, huomio, huomio. Oletteko te Schmidtin puolesta asiasta? Biinenkään ei ole häällä. Biinen on siis tulossa myöhemmin takaisin. En tiedä sitten komission puolelta, kuka tätä asiaa käsittelee. Riis, onko se näin? kuka nyt komission puolelta edustaa tupakka-asiaa? Schnitzels. Schnihels. Nichols. Minä en oikein tiedä. Ehkä voitte esittäytyä myöhemmin. Snickles. Hän on, käsittelee myöhemmin näitä tarkistuksia ja neuvostokin varmasti kuuntelee tarkasti. Sitten Rova Hanslik, mikä näkemys teillä on näistä 481 tarkistuksesta? Kiitos rakkaat kollegat. Todellakin, kuten Malcolm juuri sanoi, me olemme saaneet 421 tarkistusta mutta ilokseni voin sanoa, että joillain osa-alueilla näyttäisi olevan mahdollista päästä kompromisseihin. Tässä on myöskin osa-alueita, jotka aiheuttavat enemmän ongelmia ja ovat haasteellisempia. Aloitan kuitenkin helpommasta päästä ensiksi. Artikla 3. Suurin osa tarkistuksesta liittyy siihen, että äh, delegoidut säädökset jätetään ulkopuolelle ja me olemme samaa mieltä siitä, että maksimi määrä tupakan savusta pitäisi jättää äh, yhteisen lainsäädäntöelimen päätettäväksi sitä pitäisi käsitellä täällä artikla 5. Sitten tarkistukset liittyvät äh, ilmoittamiseen ja kattavat myöskin nikotiinia äh, sisältävät tuotteet ja myöskin muut tupakointiin liittyvät tuotteet. Ja muissa tarkistuksissa sitten todetaan, että tässä ei pitäisi olla mitään ilmoitusvaatimusta joillain osa-alueilla, jotta voitaisiin yksinkertaistaa laidan, lainsäädäntö pk-yritysten osalta. Muut tarkistukset pyrkivät siis jättämään toiset nikotiinituotteet lukunottamatta savukkeita ja itse savukkeita ulkopuolelle. Niitä ei pitäisi siis 175, 176, 178 ovat nämä tarkistukset. Haluaisin kuulla näkemyksenne tähän Menen sitten artiklaan 12. Olemme saaneet suuren määrän tarkistuksia ja tässä kyse on tuotteiden kuvailusta. Jotkut tarkistukset liittyvät siihen, että jätettäisiin pois kaikki viitteet tupakan powinny znajdować się elementy tässä ei pitäisi olla mitään vaaraa siitä, että tupakka-askin päällä on jotakin harhanjohtavia elementtejä, eikä sellaisia elementtejä, jotka antaisivat ymmärtää, että tuote on vähemmän haitallinen kuitenkin Niin tupakan savukojen halkaisia ei johda harhaan kuluttajaa, vaan kysymys on tiedosta tupakaaskin päällä. Jos toisaalta sitten taas kuluttaja on hyvin asioista perillä, hänellä pitäisi olla valinnan mahdollisuus. Muutoin meidän pitäisi kieltää pitäisi kieltää myöskin suuremman halkaisijan savukkeet ja sikaarit, eikä kukaan tätä ole tähän mennessä ainakaan ehdottanut. Näin ollen uskon, että tiedot askin päällä kuten myöskin terveysvaroitukset ovat erittäin tärkeitä. Savukkeet voivat olla erilaisia halkaisijaltaan, kun edellytetään sitä, että ne ovat kuitenkin standardikokoisissa pakkauksissa, sillä varmasti olemme samaa mieltä siitä, että mitä haitallisia, mikä sitten niiden halkaisia onkaan. Vaikka kaikki savukkeet kiellettäisiin, meidän on oltava hyvin johdonmukaisia tämän kanssa. Artikla 14 sitten laittoman kaupan torjunta. Tässä uskon, että voimme päästä kompromissiin. Kaikki tarkistukset tähtäävät siihen, että taattaisiin parempi ja tehokkaampi valvonta tupakkatuotteiden osalta, jotta voitaisiin vähentää laitonta kauppaa. On hyvin tärkeää taata se, että tämä identifioiva osa on varma ja mahdotonta kopioida. Ja uskon, että nämä tarkistukset saavat tukeni. Sitten lisäksi on myöskin hyvin tärkeää taata se, että kolmannet osapuolet takaavat näiden tietojen säilyttämismahdollisuuden nämä kolmannet osapuolet, kolmasen osapuolten täytyy tältä osin olla riippumattomia ja autonomisia, äh, riippumattomia kaupasta, kaupan alasta. Ja tässä on tarkistuksia tältä osin. Artikla 16. Äh, sekään ei ole nostattanut paljon kiistoja. Kysymys on rajat ylittävästä kaupasta. Lähestulkoon kaikki tarkistukset äh, tähtävät siihen, että tämä myynti pitäisi kieltää, koska ei ole mitään mahdollisuutta varmistaa sitä, mikä on ostajan ikää. Tukisin myöskin sitä, että kielletään se, että jaellaan tupakkatuotteita, joita, jotka ovat alennettuja tai halvempi hintaisia. Tämä on tarkastus 191 tupakkatuotteiden myyntipaikan osalta myöskin on ollut puhetta, että tupakkatuotteet pitäisi poistaa kaupoista. No, jos näissä askeissa on terveysvaroitukset, niin mennään ehkä tässä liian pitkälle ja tällä tavalla varmasti päästään tavoitettuun tulokseen. En ole siis täysin vakuuttunut tästä tarkistuksesta, mutta mielelläni kuulisin teidän näkemyksenne ja äh, olen avoin ehdotukselle. Sitten lopuksi vielä nikotiinia sisältävät tuotteet. Äh, tässä lähestymistapa vaihtelee Jotkut tarkistukset ovat sitä mieltä, että kaikki tällaiset tuotteet pitäisi kattaa lääketuotedirektiivillä. Jotkut taas ovat sitä mieltä, että vain jotkut tällaiset tuotteet pitäisi kattaa, erityisesti ne, joita käytetään lääketieteellisiin tarkoituksiin. Ja jotkut tarkistukset taas sitten ovat sitä mieltä, että kaikki tällaiset nikotiinituotteet pitäisi ottaa tämän tupakkalainsäädännön alaisuuteen, kun kysymys on kuluttajan suojasta. Minä itse olen ehdottanut, että kaikki tällaiset tuotteet pitäisi kattaa tuolla lääketuotedirektiivillä, koska olen sitä mieltä, että he, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin, niin heidän pitäisi pystyä ostamaan hyviä ja läpikotoisin testattuja tuotteita tätä varten ja näin suhtaudun myöskin nikotiinilaastareihin ja useita tarkistuksia onkin jätetty, tämän suuntaisia tarkistuksia. Mutta eh, olen myöskin kuullut eh, eh, mitä mieltä kuluttajat ovat. Jotkut kuluttajat ovat kertoneet, että he eivät käytä sähkösavukkeita sen takia, että he haluavat lopettaa tupakoinnin, vaan he käyttävät niitä sen takia, että se on nautinnollista sinällään. Meillä on tarkistuksia vihreiltä muun muassa ja tässä on jopa liite, jota on ehdotettu, joka kattaisi siis eh, nämä sellaiset kuluttajalainsäädäntökohdat, jotka pitäisi ottaa tässä huomioon. Tässä on myöskin tarkistuksia, jotka liittyvät eh, siirtymäaikoihin, joita pitäisi lisätä, ja näitä en tue. Näin siis näistä helpommista eh, asioista. Nämä olivat vähemmän kiistoja aiheuttaneita kohtia ehdotuksessa. Mennään sitten vähän vaikeampiin kohtiin seuraavaksi. Ja haluaisin keskittyä kahteen asiaan. Ensinnäkin artikla 6 osa-aineet, aineosaset. Tässä on tarkistus, jossa todetaan, että pitäisi kieltää kaikki lisäaineet. Mutta muissa tarkistuksissa kollegat taas ovat sitä mieltä, että jotkut perinteiset lisäaineet pitäisi kattaa jollakin poikkeuksella tässä puhutaan myöskin lisäaineista, joita käytetään joita vanhemmat iäkkäimmät kuluttajat käyttävät. tässä on selkeästi mielipiteiden jakautumista nähtävissä ja tämä tekee varmasti vaikeampaa kompromissin tekemisestä, vaikka tietysti siihen pyritään. Henkilökohtaisesti uskon, että lisäaineet, kuten kofeiini tai vitamiinit esimerkiksi, saattavat rohkaista nuoria aloittamaan tupakoinnin ja Tällaiset lisäaineet, niitä, niitä, niitä, niiden osalta pitäisi olla tiettyjä rajoituksia, mutta kuitenkin kuluttajilla pitäisi olla vapaa valinta niiden tuotteiden osalta, mitä he haluavat käyttää. Jos tupakkatuotteita haluat käyttää. Perinteiset lisäaineet, siis, jotka liittyvät iäkkäämpiin kuluttajaryhmiin, eivät tällä tavalla olisi tämän, tavoitte- tämän säädöksen tavoitteen mukaisia. Olisi siis tarkasteltava tätä ehdotusta ja mietittävä, että emme sellaisia ehdotuksia tai ratkaisuja pyri löytämään, jotka eivät ole tehokkaita. Myöskin näkemykset eroavat artiklan 6 kohta yhden osalta. Kysymys on siis poikkeuksista. Minä olen ehdottanut, että näitä, nämä poikkeukset pitäisi poistaa kaiken kaikkiaan ja useita tarkistuksia olemme tämän suuntaisesti saaneetkin. Mutta jotkut tarkistukset taas ovat sitä mieltä, että tästä pitäisi pitää kiinni tästä poikkeuksesta. Ja äh, kun kysymys on äh, nuuskasta tai ähm, äh, välitupakasta. Sitten paketointi ja merkinnät, artiklat 8, 9, 10, 11 ja 13. Jotkut kollegat ovat olleet sitä mieltä, että meidän ei pitäisi määrätä mitään minimikokoa näille terveysvaroituksille. Joissakin tarkistuksissa taas ollaan sitä mieltä, että tuo prosentuaalinen koko näiden varoitusten prosentuaalinen koko, niin sitä pitäisi muuttaa. 40 prosenttia, 50 prosenttia, 60 prosenttia, 75 prosenttia, jopa 25 prosenttia paketista ovat erilaisia ehdotuksia. Tässä on paljon variaatiota. Sitten toisessa ehdotuksessa puhutaan siitä, että olisi sellaiset askit, joissa ei ole mitään merkintöjä, tai standardiaskit siis, ja se, että missä kohtaa näitä askeja nämä tiedot pitäisi olla. Jotkut kollegat ovat ehdottaneet, että pitäisi täysin olla säätelemättä tätä askin muotoa. Jotkut taas ovat olleet sitä mieltä, että mitä se oli eri muotoisia, vaikkapa sylinterin muotoisia askeja. Ja joitakin ehdotuksia on myöskin tällaisiin tietyn läppäkannen omaviin askeihin. Huomaatte, että tässä on siis todella paljon eroavaisuuksia mielipiteissä. Ja tämä on varmasti kaikkein suurin haaste, joka meillä on edessämme. Ja pitäisi löytää sellainen ratkaisu, jonka kaikki voisivat hyväksyä. Ja tässä Kuulisinkin mielelläni näkemyksiänne. Ja lopuksi vielä puheenjohtaja, tarkistukset, joita olemme saaneet, jotka menevät eri suuntiin. No, minulla ei ole nyt aikaa ottaa näitä kaikkia yksityiskohtaisesti esille, mutta toivon mukaan olen ainakin kaikkein tärkeimmät tässä ottanut esille. Siis näkemykset eroavat paljon kollegoiden kesken ja tästä syystä kompromissit ovat vaikeita saada aikaiseksi. Olen kuitenkin optimisti ja toivon, että pääsemme kompromisseihin, kun kyse juuri näistä minun esittelemistäni asioista. Olen todella avoin ehdotuksillenne ja pyytäisin kollegoita ottamaan huomioon, että vaikka olen avoin ehdotuksillenne, saattaa olla aika vaikeata joskus saada kaikkia ennen mukaan. Joskus on tehtävä vaikeita päätöksiä ja tässä komprom- kompromissien sorvaamisessa. Nyt mielelläni kuulisin teidän näkemyksiänne, koska ne ovat hyvin tärkeitä minulle ja myöskin hyvin hyödyllisiä, kun kompromissia lähdetään tässä sorvaamaan. Kiitos. Well, thank you very much. Kiitos tästä hyvin selkeästä analyysistä. Ja nyt sitten kuuntelemme, mitä varjoesittelijöillä on asiaa. He ehkä haluavat puolustaa meidän kantoja. Tyler. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää häntä ja hänen toimistoaan. Ja kuten edustaja Hanslik tietää, tällä hetkellä minun ryhmäni ei ehkä niin kovasti tue näitä kompromissitarkistuksia, mutta uskon, että pystymme vielä tekemään yhteistyötä ja löytämään sellaisen kompromissin, jota SND-ryhmäkin voi tukea, että voisimme tukea joitakin näitä kompromisseja. Lähden nyt siitä, mistä olemme samaa mieltä. Olen iloinen siitä, että halutaan kieltää rajat ylittävä tupakatuotteiden myynti, mutta se pitäisi myös myös kieltää nämä tupakatuotteiden esitelaitto. Se on Skotlannissa kielletty vähän aikaa sitten. Se on todellakin vaikuttanut. On tehnyt tarkistuksia tästä, koska tiedetään, että mainonta lisää kulutusta ja ostopaikka on erittäin tärkeä areena mainonnalle myyntipaikan esille laitolla on selkeä vaikutus kulutukseen. Nuoret, 46 prosenttia nuorista tiesi näistä myyntipaikalla tapahtuista mainoksista olivat, käyttivät enemmän näitä tupakkatuotteita. Ja Norveissa tiedetään, että nuoret helpommin ostivat tupakkatuotteita todisteita mm, ennen kuin tällainen myyntipaikan mainonta kiellettiin. Olen myös, kannatan myös sitä, että tupakka alennuksia, että ne kielletään ja Kannatan myös tätä kompromissia ja ehdotuksia sähkötupakan sääntelemiseksi. Tämä on tärkeä asia. Kuitenkin olen huolestunut ja pettynyt tarkastuksista, jotka liittyvät mentolitupakkaan ja e, se perustelu, että mentoli ei ole yhtä vaarallinen kuin muut lisäaineet, ettei ole mitään todistusaineistoa sen vaaroista. E, voin vakuuttaa, että on paljon tieteellistä todistusaineistoa lisäaineiden vaaroista ja meillä oli täällä e, parlamentissa myös syöpä tutkimuskeskus, joka kertoi äh, näiden lisäaineiden haitoista. Ne äh, helpottavat tupakan sisään imemistä, äh, vähentävät ärsytystä, silloin savu menee syvemmälle keuhkoihin ja syöpäkin voi syntyä syvemmälle keuhkoihin jotkut sanovat, että me emme ole vastuussa kuluttajan terveydestä. Me olen eri mieltä. Mentolitupakka on ei vain haitallista kuluttajan terveydelle, vaan haitallista, koska se johtaa kuluttajaa harhaan. Siksi minun on vaikea tukea näitä mentolitupakkatarkistuksia. Sitten eh, pakkaus. Minä olen pyytänyt neutraalia pakkausta, mutta joillekin ryhmille tämä on liikaa vaadittu, vaikka olemmekin nähneet, eh, millaista menestystä nämä pakkaukset ovat saavuttaneet Euroopan ulkopuolella. Siksi terveysvaroitukset pakkauksissa on asia, jonka sain läpi vuonna 2002 äh, neuvotteluissa. Silloin hyväksyttiin ensimmäistä kertaa kuvalliset varoitukset ja tämä vesittyminen 75 prosentista 50 prosenttiin pakkauspinta-alasta, se ei todellakaan ole asia, jota minä voin tukea. Sitten nämä äh, äh, tarkistukset kokonaisuudessaan on erittäin huolestunut siitä, että ilmeisesti halutaan leikata jäsenvaltioiden mahdollisuuksia mennä pidemmälle tämän direktiivin kohdalla. Sisämarkkinoita pidetään tekosyynä, että standardi pidetään niin alhaisina, että se hyödyttää ainoastaan tupakkateollisuutta. Ja minä en aio käyttää sisämarkkinoita tekosyynä kuluttajien terveyden haitaksi. Vaikka meillä siis nähtävästi on osittain täysin vastakkaisia mielipiteitä, niin haluaisin kuitenkin kiittää edustaja Hanslikia, koska hän on hyvin avoin ja helposti lähestyttävä, ja olen varma, että pystymme löytämään jonkinlaisen yhteisen sävelen. Kiitoksia ponnisteluista ja kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia sitten Kreutzmann Schmidtin puolesta. It's very interesting. I'm also the shadow kiinnostavaa, koska minä olen myös varjostelija e- Itressä. Ja minä kuulin sosiaalidemokraattiselta kollegalta aivan vastakkaisen näkemyksen kuin mitä äsken Rova Tyler sanoi. Tämä on hyvin kiinnostavaa. Katsotaan, miten sitten äänestyksessä täysistunnossa käy, koska meillä on hyvin erilaisia näkemyksiä E, eli tässä valiokunnassa ja se, mitä Ole Schmidt e, haluaisi sanoa, niin on seuraavaa. Haluamme kiittää näistä, tästä työstä, jota kompromissien eteen on tehty. Monia näkemyksiä on otettu huomioon myös Schmidtiltä ja sellaisia asioita, jotka liittyvät Ruotsin lainsäädäntöön liittyen nimenomaan näihin aineisiin ja, ja pakkauksiin. Minä tuen eh, näitä kompromisseja tästä jäljitettävyydestä, ja, mutta joitakin huolenaiheita täällä kuitenkin on vielä eh, ja minä eh, kerron ne sitten esittelijälle. Nämä makuaineet, paitsi mentoloivat hieman riskialtiita asioita, pitää olla hyvin äh, tärkeät ohjeet siitä, mitä, minkälaisia aineita täällä sallitaan. Direktiivin tarkoituksena on estää nuorten ihmisten tupakoinnin aloittaminen. Kaikki ovat varmaan tästä samaa mieltä. Meillä täytyy olla enemmän ähm, ohjelmia. Saksassakin on hyvin paljon tällaisia ohjelmia, Eh, olemassa, niistä on hyötyä ja meillä on todisteita siitä, että nuorten ihmisten tuke, tupakointi on vähentynyt. Ja on hyvin tärkeää, että ihmisiä tällä tavalla opetetaan, mutta on hyvin tärkeää myöskin, että, että vanhemmat eh, aina toimivat siten, että nuoret eivät aloita tupakointia No sitten tällaiset ähm, ohuet äh, tupakat, ähm, Ulle Schmidt sanoi, ne saattavat äh, aiheuttaa äh, viedä ajatuksia väärään suuntaan ja näin komissioita pitää tukea. Tämä on hyvin monimutkainen asia ja olen valmis siis etsimään kompromisseja. Näin Ulle Schmidt. Thank you very much indeed. Uh, on... Kiitoksia. Sitten herra Bieler. Um, thank you, Mr. Chairman. Kiitos. Kiitos. Melkein 500 tarkistusta on jätetty ja esittelijällä on, valmistelijalla on varmasti aika hikinen työ kompromissien löytämisessä. Joitakin ongelmallisia kohtia tässä edelleen on. Minä tuen komission ehdotusta, että pitäisi kieltää kaikki makuaineet tai lisäaineet, jotka voivat olla harhaanjohtavia. Tässä olisi kiellettävä kaikki harhaanjohtavat lisäaineet, mutta savukkeen halkaisia ei mielestäni kuitenkaan vaikuta millään lailla valintaan polttaa tupakoitaanko tai tupakoikako vai eikö. Savukkaiden markkinointia pitäisi säädellä. Kuluttajilla pitäisi olla aina valinnan tai mahdollisuus, mutta heidän pitäisi myöskin saada tietoa, että riippumatta äh, koosta tai muodosta kaikki savukkeet ovat haitallisia. Jos haluamme, että että äh, ihmiset tekevät valistuneen äh, valinnan, niin silloin valinnanvara on oltava. Mitä tulee lisäaineisiin, niin minun mielestäni keskeiset lisäaineet pitäisi sallia ja äh, sitten mentol-savukkeet. Äh, Mielestäni ne, äh, ne valitaan usein erityisesti iäkkäämpien kuluttajien keskuudessa, kuten Hanslik jo tuossa mainitsi, niin se ei ole niinkään koukuttava nuorille sinällään tai mikään valinnan kriteerin, niin että mentol pitäisi mielestäni jättää tästä soveltamisalasta pois, mutta mitä tulee sitten verkkokauppaan tai etäkauppaan, niin olen eri mieltä, sillä mielestäni tämä menettelytapa, tämä menettely tekisi nuorten tupakon aloittamisen helpommaksi ja siksi vastustan tätä sitten varoitukset. Mielestäni tarvittaisiin kuvavaroituksia, meillä on näitä tällaisia sekavaroituksia, jossa on tekstiä sekä kuvaa ollut aikaisemmin, mutta minun mielestäni ei pitäisi lähteä standardisoimaan sataprosenttisesti kaikkia pakkauksia, koska kysymys on sisämarkkinoista. Sitten nikotiinia sisältävät tuotteet, minun mielestäni, olen samaa mieltä Hanslikin kanssa, nämä kaikki tuotteet pitäisi saada 23-2001 direktiivin soveltamisalaan, koska kaikki nämä tuotteet pitäisi myöskin sitoa ikää rajan, jonka pohjalta näitä tuotteita voisi ostaa. Sitten artiklaan 13 on jätetty paljon tarkistuksia. Minulla ei ole nyt aikaa niitä analysoida yksityiskohtaisesti, mutta tässä pitäisi sallia tietty tiettyä joustavuutta sen osalta, kuinka nämä tuotteet voidaan pakata, kuinka monta ö, savuketta jokaisessa pakkauksessa voi olla. Mielestäni meidän pitäisi tehdä näistä askelista mahdollisimman pieniä, niin että mahdollisimman vähän savukkeita tulisi pakettiin. Good. Thank you very much. Hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Nyt pyydän ehkä komissiota kertomaan tarkistuksista ja sitten Ah, edustaja Roitova myös. Edustaja Roitova, olkaa hyvä, minä en huomannut teitä. Eh, edustaja Roitova ensin. Kiitos puheenjohtaja. En todellakaan kadehdi esittelijäämme, koska tämä on hyvin monimutkainen ähm, tehtävä. On paljon tarkistuksia, jotka ovat ristiriidassa keskenään, tulevat jakamaan meitä täysistunnossa. Minä olen lääkäri ja äh, ette varmaan ole yllättyneitä siitä, että minulla on ihan selvä kanta tämän äh, asetuksen suhteen, sen suhteen, mitä sen pitäisi säädellä. Ja imkovaliokunnan jäsenenä, niin kaikki nämä harhaanjohtavat äh, varoitukset, ilmoitukset ja mainonta pitäisi poistaa, se on päätarkoitus, mutta päätavoite, joka liittyy siihen, mistä olemme jo sopineet, on se, että torjutaan tupakointia itsessään. Se on päätavoite, joten komission äh, askel äh, on oikea askel, jos komissio haluaa äh, vähentää nuorten tupakointia. Me emme pysty vaikuttamaan tupakoitsijoihin ja heidän näkemyksensä tupakointia tupakoinnista, siis tällaisia eh, eh, jo pitkään tupakoineita. Me emme tule vaikuttamaan heihin pakkausmerkinnöillä tai eh, varoitusten koolla, mutta meidän tulisi luoda kaikki mahdolliset odosuhteet, jotta nuoret eivät ryhtyisi tupakoitsijoiksi. Ja tämä koskee myös ohutsavukkeita, koska syntyy se vaikutelma, että että ne eivät ole niin vaarallisia, koska ne ovat pieniä. Joten kyllä olen sitä mieltä, että tupakan ei pitäisi olla kiinnostava ja sen pitäisi, eh, sen pakkauksen pitäisi olla yhdenmukainen. En nyt aio toistaa sitä, mitä olen jo sanonut, mutta mitä tulee riskinarviointiin, eh, sen sijaan, että esittelemme henkilökohtaisia vaikutelmia, me pitäisi hyödyntää tieteellistä tietoa keskustelussa. Ja keskustelu osoittaa, että meillä on eri näkemyksiä, kuinka pitkälle voimme sitten mennä. Meillä on hyvin e, e, poikkeuksellinen esimerkki Australia e, nimittäin, mutta niin meillä päätöksenteko oli helpompaa, koska meillä 27 jäsenvaltiota piti päättää, täällä meillä 27 jäsenvaltiota täytyy päättää tästä ja Australialla on vain 22 miljoonaa asukasta, mutta joka tapauksessa meillä on tutkimuksia, ovatko nämä tutkimukset neutraaleja, sitä meidän on pohdittava. Komission täytyisi selkeästi määritellä lähteensä Miksi komissio ajattelee, että tämä tai tuo lisää tupakoinnin kiinnostavuutta, miksi joku asia on vaarallisempi kuin toinen. Meidän tulisi tietää tieteelliset lähteet. Sitten haluaisin vielä puhua eräästä toisesta asiasta. Tupakkateollisuus investoi kehitykseen ja hyvin pian meillä tulee olemaan tupakkaa, tuotteita, joista on poistettu kaikkein vaarallisimmat aineet, jotka syntyvät tupakan polttamisen aikana, palamisen aikana siis. Ja tämä tarkoittaisi, että passiiviset tupakoitsijat eivät kärsisi näistä haitta-aineista enää. Tämähän olisi vallankumous. Ja jos On todistettu, että tällaiset kemialliset reaktiot poistavat nämä aineet, niin meidän pitäisi kyllä valvoa tätä kehitystä hyvin läheisesti ja siksi olen tehnyt tämän tarkistuksen liittyen vaikutuksista passiivisiin tupakoitsijoihin. Tämän tyyppinen sen tieton pitäisi tulla julkaistuksi ja meidän tulisi valvoa sitä. Minun on myönnettävä ja tiedän, että on lääkäreitä, jotka suosittavat potilailleen, ähm, jotka ovat raskaan tason tupakoitsijoita, äh, käyttämään tämän tyyppistä tuotetta. Ja tämä saattaa aiheuttaa lisäongelmia. Se tapa, jolla ihmisille tiedotetaan tupakoinnin haitoista ja vaikutuksista. Olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi poistaa tupakkatuotteiden mainonta, ei vain savukkeiden mainonta, mutta jos olemme niin tiukkoja, niin silloin emme myöskään saa sallia, että tällaiset uudet keksinnöt, jos nyt sitten todistetaan, että mikä vaikutus niillä on, niin sitten meidän ei pitäisi luoda riittävästi tilaa, jotta näitä uusia tuotteita voidaan markkinoida. Haluaisin tietää komission näkemyksen. Miksi komissio, jolle kuulemisessa teollisuus tästä kertoi, miksi komissio ei harkitse vaihtoehtoja tällaisia uuden tyyppisiä tukia? tupakkatuotteita markkinoille, jolla ei ole niin haitallisia vaikutuksia muihin ihmisiin. Ja onko teillä tietoa tästä ja miten käsitellään sitten tällaisten uusien tuotteiden mainonta? Kiitoksia. Uh, thank you for your very well informed intervention. Kiitos. Eh, tästä sitten herra Borisov. Uh, Hyvät kollegat, eh, hyvin vaikea asia tämä on ja e, on kysymys siitä, miten, minkälaisia tuotteita kuluttajat saavat ja täällä on hyvin myöskin tupakkateollisuus e, kyseessä. Meidän täytyy nyt kaikkien näiden eri asioiden kesken löytää jonkinlainen tasapaino ja millä tavalla tämä komission teksti sitten eh, onnistuu siinä, että ihmiset eivät eh, alkaisi tupakoida. Ensimmäinen kohta näistä tarkistuksista. Voisitteko vähän hiljentää, hiljentää vauhtia, koska tulkit eivät pysy perässä tässä lukemisessa. Ensimmäinen liittyy mentoolitupakkaan. tupakkaan. Sitä ei pitäisi käsitellä samalla tavalla kuin muita makuaineita tupakka, tupaka, tupakassa. E, tämä aine on ollut käytössä vuoden, e, vuodesta 1924, eli se on hyvin perinteinen tupakan mausten. Ja tästä johtuen sitten, e, jos nämä savukkeet kiellettäisiin, siitä olisi kaksi haittaa. Se vähentäisi tarjontaa markkinoilla – ja toinen asia on se, että sitten ryhtäisiin väärennöksiä valmistamaan enemmän. Koska kuluttajat ovat tottuneet mentolisavukkeisiin, niitä pitää olla tarjolla. Toinen liittyy sitten näihin ohuisiin tupakoihin. Ja alle puolen sentin paksuisia savukkeita on e-, estetty kiellettäväksi. Tässä nyt on todistettu kuitenkin, että ne eivät ole mitenkään haitallisempia kuin muutkaan, eli niiden kieltäminen ei ole perusteltua. Eli tämä mainonta ehkä on harhaanjohtaja, johtavaa, mutta eivät savukkeet itsessään. Kaikki savukkeet ovat yhtä vaarallisia terveydelle. No sitten rajat ylittävä kauppa. Eh, tässä kuitenkin online-myynti on keino laajentaa markkinoita, mutta tässä ei nyt kuitenkaan ole mitään keinoa, jolla voitaisiin tarkistaa ostajan ikää. Ja myöskin väärännysten torjuminen on hankalampaa. Ja siksi tällainen myynti on e- e- esitetty kiellettäväksi mutta kuitenkaan mitään täysin suhteettomia menettelyjä ei pidä ottaa näiden, näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Good. Well, thank you very much. Kiitos näistä puheenvuoroista. Ja sitten herra Nichols tulee vastaamaan eräisiin kysymyksiin. Tässä ei kovin paljon enää ole aikaa. Aika, olkaa hyvä. Yeah. Thank you very much, uh, Chair. Um, first of all, we would... Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijälle ja kaikille muille jäsenille kommenteista ja kysymyksistä. Olen pahoillani, että Riis joutui jäämään toisen kuulemisen envivaliokuntaan. Sen takia minulla on ilo olla täällä. Haluaisin keskittyä liittyä neljän osa-alueen merkkeihin, slim-savukkeisiin ja muun muassa esimerkiksi näihin sähkösavukkeisiin ja enti, kenties sitten lopuksi voimme keskustella muista asioista. Tämä tulee siis merkintöihin ja pakkauksiin. Todisteet mielestämme ovat selvät, tieteelliset todisteet siis. Mitä suurempia kuvat ovat, sitä paremmin ne toimivat. Komission mielestä 75 prosenttia on kunnianhimoinen, mutta hyvä lähtökohta. Ja tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa, että meillä on useita jäsenvaltioita, jotka jo tähän mennessä käyttävät kolmea kieltä, ja senpä takia nämä terveysvaroitukset kattavat 65 prosenttia jo tällä hetkellä. Ja tämä on tuomioistuimen mukaan täysin laillista. Me emme siis voi tehdä ehdotusta, joka olisi vähemmän kuin mitä nämä jo olemassa olevat tavoitteet tai mitä olemassa oleva käytäntö lupaa. Mitä tulee kanalaisiin tutkimustuloksiin, 75 prosenttia plus sekä äh, myöskin, äh, että se tuottaa tällaisia parempia äh, tuloksia tilastollisesti määriteltynä. Tietysti yritykset voivat sitten tilata merkkinsä ja brändinsä sinne sitten toiseksi niin nämä slim ohuet savukkeet. Jälleen kerran tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että pakkaukset kun ajatellaan niiden muotoa ja kokoa, niin johtavat kuluttajia, mahdollisia kuluttajia tiettyyn suuntaan ja senpä takia äh, he kuvittelevat, että tätä myöten riski on pienempi ja tämä pätee slim-tupakoihin ja äh, tällaisia sovokkeita äh, sisältäviin askeihin, kuten vaikkapa tällaisiin, vaikkapa huulipunan puikkoa muistuttavat pakkaukset tai tällaiset tuotteet, joita voitte saada, jos ilmoitatte, että olette nainen ja alle 18 vuotta. Niitä lähetetään teille kotiin ja sitten pyydetään vain tyttöystävän nimeä vaikkapa ja he saavat nämä samat myynti, myynnin edistämistuotteet. On siis selvää, että nämä ohuet savokkeet houkuttelevat nuoria naisia. Katsotaanpa vain tätä pakettia, niin kyllä ymmärrätte saman tien, mistä on kyse. On myöskin hyvin selvää, että slim-savukkeet yhdistetään naisellisuuteen ja eleganssiin, ja ne vievät eteenpäin sitä harhaluuloa, että tuotteet ovat vähemmän haitallisia. Tämä ei ole totta. Voidaan aivan rehellisesti sanoa, että tämä on, ei ole totta. 2012 Eurobarometrin mukaan slim savokkeita pidetään äh, harmittomimpina nuorten keskuudessa, erityisesti nuorten keskuudessa ja vielä erityisesti nuorten keskuudessa su- su- suhteutettuna muihin ikäryhmiin. Sitten viimeisenä kohtana on ollut myöskin selvää äh, slim-savukkeiden kasvun myyntiä viime vuonna. Volyymeissaan nämä ovat kasvaneet 32 prosenttia 2006-2011 välillä, ja tämä kuitenkin markkinoille, jotka ovat koko ajan laskussa. Uskomme siis sen takia, että tältä osin näihin ohui, ohuisiin savukkeisiin pitäisi muuttua. Sitten nämä ainesosa säännöt. Komissio ehdottaa, että nämä tunnusomaiset maut kiellettäisiin muun muassa vaikkapa mentolin voimakas maku tai tuoksu. Ja tämä sen takia, että tiedämme, että tieteelliset tutkimukset vahvistavat sen, että nämä tuotteet ovat erittäin houkuttelevia nuorten silmissä ja tekevät myöskin helpommaksi tupakoinnin aloittamisen ja tiedämme, että on selkeää kasvaa myöskin vaikka vaniljan ja kirsikan ja suklaan makujen käytössä. On suuria uusia innovaatioita, joissa mentolikapseleita, jotka on mukana filterissä vaikkapa. Ja myöskin entistä enemmän markkinaosuuksia saadaan mentolin kautta jäsenvaltioissa. Todisteiden mukaan mentol saatavuus lisää sitä todennäköisyyttä, että lähdetään tekemään kokeiluja. Nuoret lähtevät kokeilemaan näitä tuotteita, samoin myöskin tottuneemmat tupakoitsijat tekevät näin. Ja makuaineilla tuntuu olevan erityisesti nuorten osalta suuri merkitys. Tuotteet, joissa on tunnusomaisia makuaineita, voivat johtaa helposti harhaan. Ja viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä kohtana, vielä haluaisin varoittaa siitä, että tietyt makuaineet yritettäisiin jättää pois, koska niitä pidetään perinteisinä. No, niitä voidaan pitää perinteisinä, mutta amerikkalaiset ovat tätä jo yrittäneet. He ovat yrittäneet viedä saman ehdotuksen lävitse kuin mitä me olemme nyt komissiossa ehdottaneet. Ja ähm, heidät haastettiin VTOhon ja he hävisivät siellä sen takia, että ei ole mitään argumentteja kansainvälisessä lainsäädännössä, jolla voitaisiin syrjiä jotakin makuainetta ja antaa toiselle makuaineelle taas parempi kohtelu, vaan kaikki makuaineet on käsiteltävä samalla tavalla. Neljäs seikka sitten nämä sähköiset savukkeet ja aluksi haluaisin selventää hiukan asioita. Tässä on ollut aika paljon väärinkäsityksiä sen osalta, mitä me haluamme ja mitä tuossa ehdotuksessa on tarkoitettu. Komissio haluaa, että markkinoilla on sähköisiä savukkeita ja että ne auttavat kuluttajia lopettamaan tupakoinnin. Emme halua niitä kieltää. Mutta haluamme, että ne ovat turvallisia, tehokkaita ja laadukkaita kun ajatellaan tätä sopivaa lainsäädäntöpuitteistoa tältä osin, niin me mietimme sitä, kuinka takaamme sen, että nämä savukkeet ovat turvallisia, tai sen, että ne itse asiassa todella ovat tehokas korvaava tuote, ja kuinka voidaan taata sitten se, että ne eivät millään lailla ole tällainen nuoria houkutteleva tuote. En tiedä näittekö, mutta pari päivää sitten Ranskan hallitus julkaisi tutkimuksen, jossa todettiin, että 64 prosenttia 12-14-vuotiaista lapsista ei ollut koskaan tupakoinut, mutta he olivat kokeilleet kuitenkin näitä sähkösavukkeita. Siis ehkä menneisyydessä piti paikkaansa, että sähköiset savukkeet olivat vain makutarkoituksessa käytettyjä, lopettamistarkoituksessa käytettyjä, mutta nyt olemme tulleet sen tulokseen, että nämä houkuttelevat erityisesti nuoria. Kysymys on kulutustuotteista, joka houkuttelee nuoria, jotakin pitää asialle tehdä. Tarvitaan lainsäädäntökehys tätä varten ja hyviä vastauksia löytyi tuosta, lain, tuosta lääkelainsäädännön lääkelainsäädännöstä ja nikotiinille halusimme tältä osin asettaa tietyn kynnysarvon. Tämä pohjaisi niille nikotiini määrille, joita jo nikotiinikorvaustuotteissa on. Että jos ehdotamme jotakin tältä osin, niin tällä tavoin vältämme myöskin nikotiini korvaavien tuotteiden sääntöjen tai nikotiinikorvaavien korvaavien tuotteiden syrjimisen ja asetamme siis sähkösavukkeet samaan asemaan. Pari kommenttia tuli myöskin äh, siitä, että äh, miten säädellään ikärajoja tai tällaisia promootio- ja myynnin edistämispakkauksia. No, tällä tavalla olisi hyviä keinoja äh, lannistaa nuoria tupakoinnin aloittamisesta, mutta tässä tietysti toissijaisuusperiaatteen pohjalta voidaan todeta, että tätä on säädeltävä hyvin kansallisella tasolla. Ihan viimeisenä kohtana nämä uudet tupakkat tuotteet, olemme sitä mieltä, että niitä kehitellään ja teollisuuden alat on todennut, että osa näistä tuotteista ovat vähemmän haitallisia. Olemme kokoontuneet yhdessä ja tästä on myöskin nettisivuilta tämä, tämä pöytäkirja julkaistu. No ehdotuksessa me sanomme, että nämä uudet tupakkatuotteet mukaan lukien vähemmän haitalliset tuotteet voivat tulla markkinoille mutta haluaisimme muistuttaa parlamenttia, että te olette tehneet päätöksen 2009, jossa sanottiin, että olkaa hyvin varovaisia, kun kysymys on vertailevasta markkinoinnista, onko tuote haitallisempi vai ei haitallinen. Tämä johtaa kenties kuluttajan harhaan, koska emme ole asiasta varmoja. Ja tämä saattaa myöskin olla tällainen ähm, kiihoke kannustin aloittaa tupakointi. Lopuksi haluan vielä kiittää teitä kaikkia todella vaikuttavasta työstä tältä osin. Teemme mielellämme yhteistyötä kanssanne myöskin tulevaisuudessa kaikissa niissä kysymyksissä, joissa tukeamme haluatte. Kiitokset. Well, thank you very much indeed, Mr. Schultz, for dealing... Kiitoksia näistä hyvin selkeistä näkemyksistä. Meille nyt todellakin aika loppuu. Ja, ja jos nyt esittelijälle eh, sopii, niin me nyt päätämme kokouksen tähän. Tässähän oli hyvin laaja esitys aluksi. Meidän täytyy nyt työstää näitä eh, kompromisseja 18.6. Meidän on tarkoitus eh, hyväksyä tämä ehdotus. Varmaankin otatte huomioon sen, mitä komissio on sanonut. Ja kiitoksia kaikille puhujille ja nyt kokouksemme päättyy. Kokous jatkuu sitten kello 15.00. Tässä on mm, seuraava aihe sitten kello 15.